Can, can members please take... käydä paikoillenne, jotta voimme aloittaa kokouksen? Onko täällä EPPstä ketään? No äänestetään kaikesta sitten yhtenä pakettina. No niin. Eli puhun nyt säädösvallan siirrosta. Aalin, ehkä sinun pitäisi toimia nyt puheenjohtajana, tämän minun lausuntoni, mutta jos jollain on työjärjestyspuheenvuoro, niin Aalin sitten hoitaa sen. Ja varmasti tiedättekin, että kyseessä on lausunto, joka menee oikeudellisten asioiden valiokuntaan liittyen säädösvallan siirtoon. Sillähän on suuri merkitys työssämme se liittyy uuteen komitologiamenettelyyn, kun nyt parempaakaan ilmaisua ei ole keksitty. Ja meillä on myöskin tarkistuksia tullut. Ja meillä on kompromissitarkistuksia. Kaikki ovat niistä varmaan pitkälti samaa mieltä. Jos nyt satun löytämään ne täältä. No niin. Eli ne ovat siinä äänestyslistalla. Eli kompromissitarkistukset, joita meillä on, liittyvät tarkistukseen kuusi. Sitten meillä on lisäys siihen loppuun. Muistutetaan, että kaikilla alueilla nämä peruslait, eli direktiivit muut, niissä pitää määritellä näiden säädösvaltojen kesto ja laatu. Eli tällä tavalla vain selvennetään tätä menettelyä. Ja sitten suullinen tarkistus liittyy kohtaan neljä. Ja lopullinen ehdotus on nyt seuraava muotoinen korostaa, että sopimuksissa ei puhuta mistään vaatimuksista liittyen lainsäädännöllisiin päätöksiin säädösvalan siirrosta. Liit- näin liittyy asiakirjojen hyväksyminen tai hylkääminen artiklan 296 mukaisesti. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin lakeihin Meillä on sopu näistä kahdesta suullisesta tarkistuksesta ja sitten loppu on tehty kollektiivisesti. En tiedä, haluaako täällä nyt joku esittää kysymyksiä niistä tai keskustella niistä. Haluaako joku puheenvuoron? Ei. No sitten, jos ollaan tästä yksimielisiä, tätä on käsitelty hyvin paljon sähköpostitse. Olisi hyvä, jos meillä olisi sitten äänestys yhtenä pakettina sitten, kun äänestys tulee. Ja sihteeristö varmaan sitten ottaa yhteyttä puuttuviin koordinaattoreihin ennen kuin äänestämme. Eli sitten voimme siirtyä mielenkiintoisempiin kohtiin, vaikka ei tämäkään nyt ihan mitätön ollut. Eli sitten voimme siirtyä tarkastelemaan CRD3. Ja annankin puheenvuoron heti esittelijälle McCarthylle. Olkaa hyvä. And, um, colleagues, I hope you've had... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, toivottavasti teillä on ollut tilaisuus tarkastella tätä asiaa, jonka olen nyt teille esittänyt. Olemme keskustelleet siitä kahteen otteeseen ja olen pyrkinyt heijastelemaan joitakin niistä ajatuksista ja huolenaiheista, joita noissa keskustelussa on otettu esille. Ja tietysti nyt mielelläni käyn keskustelua sekä varjoesittelijöiden kanssa että jäsenten kanssa tarkastellakseni, minkä näköisiä tarkastuksia esitetään, on esitetty. Mutta perusperiaate ja samaksi. Kysymys on siitä, että käsittelemme tätä direktiiviä siitä äh, syystä, että äh, pankkeja ei ole riittävästi, pankkeilla ei ole riittävästi pääomaa. Ja tämän seurauksena myöskin lyhyen aikavälin bonukset ovat vaikuttaneet vakavasti pankkien tilanteeseen, niin näihin kysymyksiin täytyy pureutua. Kun tarkastelen sitä lähestymistapaa, joka on totta tässä, niin täytyy kyllä todeta, että ensimmäisenä vastuuna niin lainsäätäjänä tässä valiokunnassa on se, mikä on veronmaksajan etujen mukaista. Ja tietysti me olemme käyneet paljon keskusteluja näistä kysymyksistä lehdistössä. Joku tiedotusvälineissä meillä on ollut mahdollisuus keskustella jostakin näistä asioista myös aiemmissa kahdessa näkemysten vaihdossa. Varmaankin kaikki ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme vakaamman, vahvemman pankkijärjestelmän niin, että palkkiojärjestelmät ja palkkajärjestelmät eivät rohkaise liialliseen riskinottoon. Ja EU-lainsäädännössä me pyrimme asettamaan vankan säännöstön, jota sitten pitkällä aikavälillä voimme myös muokata. Mm, sillä tässä nyt ei yritä ottaa käyttöön mitään huippuveroja tai jotain yhtä ainoutta menettelyä, vaan pitkän aikavälin toimintaa. Tästä syystä tarkistukseni seuraavat G20 sovittuja periaatteita. Ja on tietysti aivan selvää, että me tarvitsemme yleisen lähestymistavan tällä alalla. G20 hyväksymät äh, säännökset pyrkivät siihen, että liian riskinotto äh, jää menneisyyteen – ja että riskinhallinta on kunnollista. Olen näin ollen sisällyttänyt ne, mitkä alun perin olivat noita säännöksiä nyt lainsäädännön muotoon. Tietysti ne muokataan sitten eri tavalla, sillä lainsäädännön luonnostelu ei onnistu epämääräisin suositusten pohjalta, vaan näette, että ne ovat tässä yksityiskohtaisempia. Ja kuten totesin, mielelläni voin tehdä myös muutoksia silloin, kun nämä säännökset eivät ole selkeitä. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, mitä FSB-periaatteissa todetaan. Niissä sanotaan nimittäin aivan selvästi, että palkka tai palkkio tulisi saada olla pitkän aikavälin hyvästä toiminnasta. Sen tulisi olla suhteellista palkkoihin ja sitä täytyy heijastella näissä tarkistuksissa, joita esitetään. Ja niiden ei tulisi olla automaattisia. Kun nämä periaatteet otetaan käyttöön Euroopassa direktiiveissä, niin tietysti totean edelleenkin, että yritysten vastuulla on päättää palkkiopolitiikasta. Ja kansallisen valvontaviranomaisen vastuulla on varmistautua siitä, että tämä politiikka on näiden periaatteiden mukaista. Mutta kuten totesin, olen ottanut huomioon nämä periaatteet suoraan FSPstä sisältäen niihin muutaman pienen muutoksen. Voisin kuitenkin esitellä teille pienen katsauksen näihin periaatteisiin, joita on sisällytetty direktiiviin. Jotkut niistä on otettu mukaan neuvoston toimesta. Palkkiot myönnetään pitkä, pitkäaikaisen toiminnan pohjalta, ne eivät ole myöskään ö, automaattisesti taattuja. Kun vakauden säilyttäminen on prioriteettina, ja näin ollen täytyy vakauttaa pääomapohjaa, Vähintään 50 prosenttia palkkioista täytyy maksaa osakkeiden muodossa. Tässä ehdotuksessa niin olen katsonut komission suosituksia, jotka koskevat palkkoja ja palkkioita vuodelta 2009, todetaan, että näitä osakkeita täytyy pitää halussaan ainakin kolmen vuoden ajan. Ja näette, että monet pankit ovat tällaisen käytännössäännön ottaneet aivan itse käyttöön, joka koskee siis osakkeiden hallintaa kolmen vuoden ajan. Ja olen laittanut tähän myöskin tämän liiketoimintasyklin mukaan, koska kansallisten valvontaviranomaisten pitäisi sitä tarkastella. Ja kolmas osio, kun FSP-periaatteet toteavat, se pitäisi tulla mukaan silloin, kun kyseessä on alisuoritus. Erityisen suuret palkkiot pitää silloin, niiden maksamista pitää lykätä enimmillään kolmella vuodella. Olen myös ehdottanut sitä, että puheenjohtaja ja suurin osa myös käymäntöneuvosta jäsenistä pitää ottaa tähän mukaan. He eivät saa kaikki olla yrityksen johtajia, Lisäksi yritysten täytyy myöskin julkaista tiedot niiden palkkio- ja palkkapolitiikasta. Olen myös lisännyt tähän sen, että tämän tiedon tulisi sisällyttää ne maksut, joita eh, on tehty, jotta tiedämme, mitkä palkat ja palkkiot siihen liittyvät. Käytännön esimerkkinä tästä olisi se, että juuri tällä viikolla suuri eurooppalainen pankki ilmoitti, että se oli maksanut 2,2 miljardia palkkioistaan, siitä, että kysy, siitä syystä, että kyseessä olivat määrittelemättömät ähm, riskitoiminnot yrityksessä ja minun mielestäni meidän pitäisi saada tietoamme, mitä ne ovat. 20493 suosituksen kanssa yhdenmukaisesti ehdotan myös sitä, että tämä tieto julkaistaan yksittäin koskien jokaista pankin johtajaa. Ja erityisesti haluan kiinnittää huomiota kahteen kohtaan, jossa olen vahvistanut tätä tekstiä FSBn mukaisesti, joka on todennut selvästi, että se ottaa käyttöön erityistoimenpiteitä pelastettujen pankkien kohdalla. Mukaan lukien esimerkiksi Yhdysvalloissa se, että valvotaan tiukasti tilannetta Yhdysvaltain viranomaisten puolesta. Tarkistus 53 puhutaan ehdollisuudesta. Ja ennen kuin tässä nyt ryhdytään minua siteraamaan väärin, niin en ole sanonut, että näitä, nämä bonukset tulisi täysin kieltää, vaan olen sanonut, että ne tulisi olla ehdollisia. Silloin kun kysymys on pääomapohjan vahvistamisesta, sen pitäisi olla ensimmäinen prioriteetti ja sitten bonukset voidaan maksaa. Ja tämähän on tietysti myöskin vain tilapäismenettely, pankeille, jotka saavat veronmaksajien tukea, joiden avulla pyritään parantamaan näiden yritysten kestävyyttä ja jatkuvuutta. Varmaankin kaikki ovat samaa mieltä siinä, että pankit, jotka ovat tehneet tappiota, joita veronmaksajat ovat pelastaneet, eivät nyt ensimmäisenä ryhdy palkkioita maksamaan. Sellainen olisi myöskin FSP-periaatteiden vastaista, koska siinä palkittaisiin nimenomaan epäonnistumisesta. Toiseksi olen lisännyt tähän sen, että bonusten täytyy olla oikeasuhtaisia suhteessa palkkoihin. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy löytää tapa, jolla määritellään, mitä tuo tuollainen suhteellisuusperiaate merkitsisi. Ei ole riittävät sanotaan, sanotaan että niitä tulee olla oikeasuhtaisia. Olen ottanut tässä mallia Alankomaista, joka on ottanut oman pankkiin käytännössä kautta vaatimuksen siitä, että palkkiot eivät saa olla suuremmat kuin palkka. Minusta se on selkeä, ainakin yhden tyyppinen tällainen menettely, jonka varmasti kaikki kansalaiset ymmärtävät. Eli tarkistus 55. Olin ehdottanut sitä, että tämä koko vaihtelu ei olisi enempää kuin 50 prosenttia. Ja näin olen pyrkinyt saamaan enemmän substanssia tähän koko suhteellisuusajatteluun. Hyvin vaikea, hyvät kollegat, on nähdä se, millä tavalla tässä voitaisiin toimia johdonmukaisesti FSP-vaatimusten kanssa, varsinkin kun otetaan huomioon se, että on myöskin mahdollista, että ei makseta lainkaan palkkioita. Ja mihinkään lisäriskin ottamiseen ei kannata antaa lisäkannustimia. Hyvin usein, jos tällainen ehdollisuus on olemassa, niin joudutaan sitten tilanteessa, jossa henkilö on hyvin riippuvainen bonuksesta tai tästä palkkiosta. Se on yksi tapa saavuttaa tasapaino, mutta mielelläni kuuntelen myös muita ehdotuksia tässä suhteessa. Olen myös ehdottanut sitä, että kansalliset valvontaviranomaiset Olen ehdottanut siis sitä, että kansalliset valvontaviranomaiset vertailisivat ja tarkastelisivat palkkiopolitiikkaa kautta linjan omissa jäsenvaltioissaan eri yhtiöiden välillä. Ja lisäksi olen ehdottanut sitä, että esitettäisiin vaatimus siitä, että nämä tiedot välitetään myös eurooppalaiselle viranomaiselle, jotta se voi tehdä kautta Euroopan koskevaa arviota, koska on tärkeää nähdä, millä tavalla tämä politiikka toimii EU-tasolla. Ja se on tietysti tärkeää, kun pyrimme tekemään muutoksia, sillä kyseessä on hyvin uusi politiikan alue, ja uusi lähtökohta ja asia, jossa varmasti halutaan tehdä muutoksia tulevaisuudessa. No nyt jos sitä ryhdyn käsittelemään kohtaa, joka koskee pääomavaatimuksia, niin haluan aivan selvästi ottaa esille sen, että tarkistukseni, niitä on erittäin vähän täällä, koskevat sitä, että kerta kaikkiaan vain täytäntöön pannaan Baselista saatuja pääomavaatimuksia. Olen ihan selvillä siitä, että pankit ovat teidän ovinne koputelleet ja ottaneet esille nämä asiat Ja tiedän kyllä, että pankit ovat myös todenneet, että ne haluaisivat saada lykkäystä vuoteen 2012 asti. Ja nyt tietysti pankit ottavat sitten esille lisähuolenaiheita sen suhteen, kuinka paljon pääomaa pitäisi säilyttää. Ja tässä pyritään myös sitten uudelleen kalibroimaan jotakin Baselin ehdotuksia. tarvitsisin lisää riippumatonta, riippumattomia todisteita niistä kielteistä vaikutuksista, joita tällä hetkisellä aikataululla on. Jos sitä mieltä ollaan, Euroopan unionin tarvoitteena on täytäntöönpana nämä säännökset, ja minun mielestäni lykkäystä ei kannata äh, vaatia siitä syystä, että kaikki maat eivät kykene sitä täytäntöönpatomaan samassa ajassa. Jos me emme pääse tähän, niin me emme myöskään täyttää muita sitoumuksia, joita on tehty vuonna 2009. Toiseksi en usko, että Baselin täytöjen sääntöjen täytäntöönpano asettaa EUn epäedulliseen asemaan. Eli kun pohditaan tätä aikataulua, niin erilaisia näkemyksiä täytyy ottaa huomioon. Nämä tavoitteet pyrkivät siihen, että ne ottavat huomioon arvopaperittamisen vaikutukset ja että ne ehkäisevät mahdollisesti uusia hankaluuksia, joita saattaa syntyä pankkien taseisiin. On myöskin aivan selvää, että meidän täytyy pureutua näihin ongelmiin selkeästi. Ja on aivan selvää, että nämä kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kaikista toiminnasta, ja se yleisesti ottaen vähentää liiallista toimintaa sen sijaan, että alentaisi toiminnan määrää. Baselissa sovitut asiat vuoden 2009 ensimmäisellä vuolipuoliskolla antaa meille yli puolitoista vuotta aikaa täytäntöönpanna näitä säännöksiä. Tästä sopimuksesta lähtien pankit ovat käyttäneet huomattavan määrän vuoden 2009 tuloistaan palkkioiksi ja osingoiksi ja osoittaneet, että ne voivat vastata Baselin sitoumuksiin, sillä riittävästi rahaa on, jolla näin voidaan tehdä. Minä tietysti mielelläni katson, jos saamme riippumatonta todistusaineistoa muutosten tekemiseksi, sillä se saattaa vaikuttaa, vähän vaikuttaa pankkien tilanteeseen markkinoilla. Yhä edelleen seuraamme näitä vaikutusanalyysejä ja jos ne osoittavat, että ehdotuksen olettamukset ovat vääriä, niin siinä tapauksessa teemme mukautuksia, kun ne osoittautuvat tarpeellisiksi. Kun tarkastellaan perustavanlaatuisimpia muutoksia Baselin säännöstöön, niin parlamentti, kuten tiedätte, on jo pyytänyt komissiolta vakavaraisuusdirektiivin täyttä vaikutusanalyysiä vuoden 2009 loppuun mennessä ja komissio on pyytänyt, olen pyytänyt, että komissiolta tätä tutkimustulosta parlamenttiin ja että se neuvottelee Baselista vain sitten, kun se on saanut selkeän mandaatin neuvostolta ja parlamentilta. Vipusuhde, vivutussuhde ja tämän tyyppiset kysymykset, pääomavaatimukset eivät ole pelkästään teknisiä valintoja, vaan ne ovat asioita, jotka voivat myös olla poliittisia valintoja. Ja siitä syystä parlamentin valvonta tällä alalla – on asia, jonka olen sisällyttänyt moniin säännöksiin, jotta nämä uudet delegoidut säännökset voidaan ottaa mukaan tähän tekstiin. Samoin kuin Sanchezin Omnibus 1-direktiivissä on tehty. Olen soveltanut näitä säännöksiä kolmella eri alueella, ja jos jotain teknisiä säännöksiä otetaan mukaan, niin ne tulisi hyväksyä parlamentissa ja neuvon, neuvostossa – niiden uusien valtuuksien mukaisesti. Toiseksi pääomavaatimus ja sen käyttöönotto olemassa olevien sopimusten pohjalta sitten tulee muokata säädösvallan siirron perusteella. Ja kolmanneksi olen ehdottanut kompromissia neuvoston ja komission välillä näissä ehdotetuissa menettelyissä, jotka koskevat erittäin monimutkaisia arvopaperistamisia. Komissio on huomauttanut näistä tilanteista että, ja on pyytänyt lupaa tämän tyyppisiin transaktioihin. Hyvin paljon jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, että tästä aiheutuu lisätaakkaa sääntelijöille ja komission tarvii yhä edelleen arvioida tämänlaisen säännöksen tarpeellisuutta, jotta nähdään, onko se tehokas ja mahdollisesti esittää ehdotus, jotta se voi esittää kriteereitä arvopaperistamiseen. Tämä tietysti sitten taas vaatii lisäsopimuksia parlamentilta ja neuvostolta. Joka tapauksessa tässä on pyritty pääsemään oikeaan tasapainoon ja saavuttamaan oikea joustavuus, jotta voidaan sopeutua muutoksiin. Ja näin ollen lainsäätäjä on saanut oikean roolin, kun hän hyväksyy tai hylkää tämän tyyppiset ehdotukset. Siitä syystä, hyvät kollegat, mielelläni kuuntelen teidän ehdotuksianne tästä mietintöluonnoksesta, jonka olen esittänyt ja mielelläni käyn keskustelua tästä asiasta. Ja järjestän kokouksen myöskin varjoesittelyiden kanssa, nyt kun meillä on tämä esitys edessämme. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Arlene. Um, the interpreters were having quite a lot of Tulkeilla oli aika paljon ongelmia. Sieltä tuli aika paljon punaista valoa. No ensin varjoesittelijät, EPPn varjoesittelijät ei ole paikalla. Viki, haluatko sinä puhua seuraavaksi? Thank you. Kiitoksia. Mielestäni tämä on äärettömän tärkeä lakiehdotus, ei pelkästään siksi, mitä vaikutuksia sillä on, vaan millaisia viestejä sillä lähetetään siitä, mitä parlamentin valiokunnat katsovat rahoituspalveluista. Muualla puhutaan lainsäädännöstä ja toiminnasta, jota saatetaan toteuttaa tulevaisuudessa, miltä valvonta-arkkitehtuuri ehkä näyttää tulevaisuudessa. Tässä puhutaan nyt toiminnasta, jota me odotamme rahoituspalveluilta, ja näitä pitäisi toteuttaa välittömästi. Ja siksi on erittäin tärkeää, että käyttämämme kielin vaikutusten arvioinnista, älykkäästä ja paremmasta sääntelystä toteutetaan tässä valiokunnassa, tässä lainsäädännössä. Toimet, joita harkitaan, näitä palkkioita lukuun ottamatta, liittyvät siihen, mitä meidän pitäisi tehdä pankeille takeiden ja arvopapereiden suhteen. Direktiivin laatiminen on erittäin hankalaa ymmärtää. Täytyy katsoa eri tasoja edellisistä neuvotteluista ja millaisia muutoksia aikaisemmin on tehty direktiiviin, jotta voidaan ymmärtää, mistä tullaan. Ja ymmärrän kyllä, että joku, joku on, on tehnyt työtä rahoitusmarkkinoilla. Tämä on siltikin hyvin hankalaa, mutta vaikutukset ovat kuitenkin merkittävät. Vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi. Baselista tehtiin viime vuonna vaikutusten arviointia siinä. Katsottiin osittain näitä arvopaperipääoma-asioita. Ja kuten mainitsin aikaisemminkin, osa tästä pääomasta, no siinä puhuttiin siitä, että pankkien pitäisi nostaa pääoma 2 prosenttia euroalueella. Se oli ensimmäinen ehdotus. Ja sitten Basel alkoi, alkoi näyttää monimutkaisemmalta. Ja sitten pankkien piti tehdä uusi vaikutusten arviointi. Siellä on satoja sivuja kysymyksiä, joihin pankit vastasivat, ja sitten se siirtyi kesäkuulle. No, nämä luvut, joita pankeista on tullut näistä vaikutuksista, ovat hyvinkin merkittäviä, mutta lukemat, joista sääntelijät puhuvat, ovat myöskin huomattavia. Ilmeisesti Baselin arvopaperitiimi tarkasteli näitä Singaporessa viime viikolla. Fed ja Barfed ja siellä otettiin esille suuria huolenaiheita. Ja nyt on olemassa konsensusta siitä, että pankeissa pitää olla enemmän pääomaa. Kaikki pankit ovat tästä samaa mieltä, kaikki poliitikot ovat tästä samaa mieltä enemmän. Tarvitaan pääomaa erinäisiin toimiin ja tarvitaan myöskin enemmän likviditeettiä. Kysymys liittyy nyt täytäntöönpanoon ja aikatauluun. Siteeraan, tästä, siteeraan tätä nyt Lordi Mandelsonia, entistä komission jäsentä, hän on eri puolessa kuin minä Briteissä, mutta kuitenkin hän puhui tästä toissa viikolla suurille reaalitalouden yrityksille. Ja hän puhui pankkien pääomasta ja hän sanoi, että uusia sääntöjä on pantava täytäntöön sillä tavalla ja sellaisessa aikataulussa, ettei se luo epävarmuutta nyt ja että se ei riskeeraa pankkien kykeneväisyyttä luot, myöntää luottoa nyt kun olemme toipumassa kriisistä. Ja olen tästä täysin samaa mieltä. Ja siksi sanonkin, että meidän täytyy ymmärtää nämä vaikutukset. Jotkut pankit sanovat, että tällä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia luotonantokykyyn. Ja se, mitä nyt kuultiin Strauss-Kahnilta aamulla, kun hän puhui siitä, että meidän pitää saada yksityisen sektorin rahat jälleen liikkeelle taloudessa. Meillä on 2020 strategia, esimerkiksi laajakaista yhteys. Me olemme osa nyt vallankumosta vähähiilistä taloutta. Nämä ovat hyvin suuria investointeja, joihin tarvitsemme rahoitusta yksityiseltä sektorilta, joita meidän täytyy nyt kuunnella. Enkä nyt ole ihan varma, onko tästä tehty kunnolla vaikutusten arviointia. En tiedä, tekeekö tämä valiokunta hyvää työtä, koska sille tästä ei ole järjestetty mitään muodollista kuulemista. Mielestäni tämän valiokunnan pitää todeta, että se, mitä Euroopassa tehdään, se pitää tehdä globaalisti. Meidän pitäisi kuulla vähän Fediltä, Yhdysvaltojen keskuspankilta, mitä siellä tehdään. Siellä ei ole sovellettu Basel 2. Ja meidän täytyy kutsua heidät tänne ja sanoa, että me ajattelemme edetä tähän suuntaan, lähdettekö mukaan? Ajatteko soveltaa samoja sääntöjä samassa aikataulussa? Ja olisi hyvä, jos suuremmat pankit, sieltähän on tullut valituksia näistä vaikutuksista arvopaperipääomaan, Ja se pitäisi siis selittää julkisesti täällä valiokunnassa. Eli jos tätä pääomaa tullaan lisäämään, haluaisin, että saisimme näyttöä siitä, että siellä voidaan tai sitten ei voida hyväksyä tätä. Ja mielestäni tämän valiokunnan pitäisi pyytää, että nämä ihmiset tulisivat tänne keskustelemaan. Esittelijä totesi, että hän kuuntelee näitä meidän argumenttejamme ja meidän täytyy saada riippumattomia ja muitakin tahoja kertomaan kannoistaan, kun tarkastelemme näitä kysymyksiä. No sitten ihan lyhyesti vielä näistä palkkioista. Näistähän on keskusteltu jo pitkään, niin aaliin me voimme puhua näistä käsiraudoista ja laskuvarjoista sitten myöhemmin. Ne ovat eri asia. Mutta sitten nämä suuret kysymykset. Miksi ainoastaan Euroopassa? Tämähän on vähän laajempi kysymys kuin G20, eli miksi pelkästään Eurooppa, miksi pelkästään pankit. Tietysti jotain tarkistuksia tästä on nyt tehty tähän pakettiin, joka on tässä pöydällä. Itse olen sanonut, että jos jäsenvaltio haluaa mennä pidemmälle kuin G20-ryhmä, mitä tulee tähän palkkiopolitiikkaan, no se on tietysti sitten jäsenvaltion oma päätös. Eikä se kuulu Euroopan tasolle, koska se vaikuttaa ainoastaan tämän jäsenvaltion verojärjestelmään ja talouteen, eli jäsenvaltioiden tulisi pystyä tekemään nämä päätökset itse. Kiitos. Thank you, um... Kiitoksia. Sitten Pascal. Oui, nous, nous on a une, une interprétation euh, plutôt. Euh... Niin, me suhtaudumme McCarthyn mietintöön itse asiassa aika myönteisesti, varsinkin kun puhutaan palkkiosta. Tässä on kaksi asiaa, jotka meidän mielestämme menevät aivan oikeaan suuntaan. Eli se, että palkkiot pankeissa eivät voi vaihdella loputtomiin. Ja sitten tämä yläraja, jonka laitoitte tälle vaihtelevalle palkkiolle kokonaispalkkioissa. Vaikka tietysti vielä tästä itse luvusta voidaan keskustella myöhemminkin. Tässä on menty pidemmälle kuin, että esitetään pelkästään nämä periaatteet, sillä voidaan nähdä, millä tavalla niitä voidaan helposti väärinkäyttää sen jälkeen, kun G20-johtajat ne ottivat esille kaksi vuosi sitten. Hyvin usein näitä päätöksiä on kierretty ja siitä syystä meillä täytyy asetuksessa olla huomattavasti tarkemmat säännökset. No sitten tämä muuttuvat palkkiot, ja niiden määritelmä. Aiotaanko tähän muuttuvan osan ottaa mukaan myös tämä kultainen puristus, joka annetaan työsuhteen loppuessa. varanaan on aina se, että palkkioon tulee useita eri osioita. Silloin kun tullaan töihin, ollaan siellä ja sitten kun lähdetään töistä. Eli millä tavalla määritellään tämän palkkio? ja sen muuttuva osa, jotta voidaan myöskin varmistautua siitä, että sitä ei liian helposti kierretä. No sitten kaksi asiaa, joissa nämä asiat ovat tulleet esille. Niin Siinä on tämä uudelleen arvopaperistaminen otettu esille. Kukaan ei kykene kuitenkaan määrittelemään, mistä on kysymys, miten suuret riskit siinä on. Ja tässä on siis kaksi mahdollisuutta. Jos sitä ei kyetä arvioimaan, jos riskejä ei kyetä arvioimaan, niin luotetaanko silloin pankkeihin? Että ne tekevät tällaisen itsearvion ja antavat sitten siitä tietoa vai todetaanko, että me olemme nähneet, millä tavalla mm, toimittiin aiemmin ja mihin se on meidät johtanut – ja voidaan esittää sitten kysymys, että tehdäänpä tämä toisella tavalla. Tehdään niin, että ei oteta riskejä, vaan asetetaan riittävän tiukat rajat sille, että pankeille ei tule kiusausta hyödyntää näitä tuotteita, joiden hyödyllisyys taloudelle ei ole suinkaan millään tapaa todistettu. Eli se, että ne tuovat työpaikkoja tai lisäävät todella reaalitalouden kasvua, on asia, jota ei ole riittävästi todistettu. Siitä lähtien, kun tällaiset välineet ovat olleet käytössä vuoden 90-luvun puolivälistä tai sen lopusta lähtien, mitä vaikutusta niillä ei ole havaittu. Ja kun rahoitusjärjestelmä on huomattavasti yksinkertaisempi, jossa on vähemmän riskejä, niin pankit ovat aivan yhtä lailla kasvaneet tai jopa enemmänkin. Eli minä en usko siihen, että näitä rahoitusvälineitä tulisi monimutkaistaa mahdollisimman pitkälle, että sen mukaan olisi työpaikkoja ja kasvua. Kymmenen vuoden aikana ei ole nähty mitään tämän kaltaista tulosta. Eli sitä ei tulisi sisällyttää kokonaistalouteen. Meidän etuimme mukaista olisi saada sellainen rahoitusjärjestelmä käyttöön, joka on yksinkertaisempi, jota on helpompi arvioida, jonka riskit ovat tunnistettavissa paljon paremmin. Ja minun mielestäni me emme missään tapauksessa häviä, jos me mm, valvomme paremmin tätä arvopaperistamista ja sen käyttämiä välineitä Euroopassa pankeissa. Viimeinen kohta. Trading-pääoma kaupankäyntipää, kaupankäyntivarasto. Vain neljä pankkia harjoittavat tällaista toimintaa. Tietysti ne lobbaavat sitten puolustaakseen toimintaansa tämän ympärillä. Mutta varmasti meidän täytyisi nyt kyllä vähän pyrkiä katsomaan tätä etäämmältä ja tarkastelemaan sitä, onko meillä hyötyä todella tällaisesta toiminnasta vai aiheuttaako se vain enemmän harmia. Ja olisiko hyvä ottaa tiukempia säännöksiä käyttöön. Ja missään tapauksessa ei pitäisi odottaa sitä, mitä täällä jotkut ovat ehdottaneet. Eli että meillä olisi uusia vaikutusanalyysejä tällaisella hyvin rajallisella markkina-alueella, jossa siis kyseessä on vain neljä pankkia koko Euroopan pankkimarkkinoista. Very much. I'm the shadow. Kiitoksia. Itse olen Alden varjoesittelijä, eli koitan nyt hoitaa asioita samassa järjestyksessä kuin esittelijä. Eli ensinnäkin mielenkiintoinen aihe, eli nämä palkkiot ja bonukset – Tänä aamuna me kuunnelimme Mario Dragilta, kun hän puhui hyvin yleisellä tasolla siitä, mitä haluamme saada aikaan kriisin jälkeen. Hän sanoi, että me tarvitsemme lisäpääomaa, mutta emme mitään vääristyneitä kannustimia. Ja sittenkin me haluamme saada aikaan tällä alalla. Kukaan ei ole ottanut esille sitä, että osakkeet voivat olla vääristyneitä kannustamia, koska siinä on vielä voittomotiivi niiden sisällä, koska silloin haluaa tietysti saada osinkoa. Eli mitä nyt tässä tarkastellaan? Jos sanotaan, että halutaan ottaa huomioon koko yhteiskunta näiden voittojen yli, silloin ongelma ei ratkaista, mikäli bonukset maksetaan osinkojen, ö, osakkeiden muodossa. tai sitten sillä voi olla jokin semmoinen aika, jonka kuulossa niitä ei saa, mikäli tulee ongelmia. Eli tätä nyt pitää kyllä vielä pohtia syvällisemmin. Ja minusta on hyvä idea se, että bonusrahat menisivät jonkinlaiseen rahastoon, jossa ne pysyvät ja josta ne saa vasta jonkin ajan kuluttua, kun tiedetään, että kaikki asiat ovat kunnossa. Meidän täytyy katsoa tätä kokonaispalkkiomäärää. On turha sanoa, että jokin on jokin prosenttiosuus peruspalkasta, koska mehän tiedämme, mitä sitten tapahtuu peruspalkalle. Näinhän kävi Yhdysvalloissa, kun siellä yritettiin rajoittaa näitä bonuksia aikaisemmin. Eli jotain täytyy nyt sanoa tästä kokonaispalkkiosta. En nyt tiedä, millainen tämä kultainen tervehdys on, mutta sitten täytyy miettiä myöskin näitä eläkepotteja – Eli ehkä meidän pitäisi mennä vähän pidemmälle. Tämä korvamerkitseminen on kyllä hyvä ajatus. En tiedä, pystymmekö nyt kertaheitolla menemään niin pitkälle kuin haluaisin. Eli ehkä voimme käyttää tätä korvamerkintää ennen sitä, mutta meidän pitää tätä kuitenkin vielä pohtia vähän enemmän varjoesittelijöiden ja muiden kanssa. Me olemme kuulleet aika suurista bonuksista – Deutsche Bankissa äskettäin, joten pankit nyt eivät auta itseään. Jotkut pääjohtajat ovat osoittaneet hillintää jäsenvaltiossa, jonka minä tunnen parhaiten. No, minäkin olen huolissani näistä kokonaisvaikutuksista, koska kyse ei ole pelkästään siitä, miten tämä direktiivi vaikuttaa. Meillä on monia muitakin asioita, Meillä on muutoksia siihen, mikä lasketaan ydinpääomaksi. Siellä on mukana hybrideitä ja muita, joita ei enää ole saatavilla. Eli suuria muutoksia on jo käynnissä, mukaan lukien vakavaraisuusdirektiivi 2. En nyt sano, että haluaisin mitään suuria viiveitä, mutta me jo nyt yritämme järjestää kuulemisen tai workshopin liittyen neljänteen vakavaraisuusdirektiivin ja likviditeettiin. Ja ehkäpä voisimme järjestää jonkinlaisen pidennetyn kuulemisen. Voisimme keskustella koordinaattien kanssa myöhemmin tänään. Ja meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, voidaanko se yhdistää tähän. No se nyt on ehkä hiukan hankalaa, kun ajatellaan, milloin voitaisiin järjestää kuuleminen ja kun ajatellaan äänestyksiä, mutta minä ainakin haluaisin yrittää löytää jonkin ajan tälle. Ja miksemme voisi lykätä tätä aikataulua kuukaudelta jotain, jotta voisimme tehdä vähän laajempia vaikutusten arviointeja, joita tulee FSPstä ja Baselista. Olisi hienoa, että saataisiin nämä ennen kuin äänestämme tästä valiokunnassa sen sijaan, että ne tulevat sitten, kun olemme keskellä trialogia. Ja jos teemme muutoksia, ne nyt eivät ole ihan julkisia kuitenkaan syyt, miksi näitä muutoksia on tehty. Eli jonkinlainen velvollisuus meillä on olla mahdollisimman avoin, eikä tehdä näitä ratkaisevia päätöksiä trialogin puitteissa. Eli parin kuukauden vuoksi mielestäni meidän ei nyt pidä tätä mokata. Ja saattaa olla niin, että on joitain asioita, joita voimme siir- laittaa siirrettyyn säädösvaltaan, mutta meillähän olisi olevansi kakkosesta työpaja, ja eilen puhuimme täytäntöönpanomenettelystä. Itse oli ainakin siellä paikalla. Ja se on hyvin pitkäaikainen ongelma. Eli me olemme painiskelleet näiden täytäntöönpanotoimien kanssa. Osa niistä menee ehkä vähän pidemmälle kuin oli ajatus. Ja sitten meidän täytyy vähän ottaa takapakkia. No nyt ollaan kyllä menossa oikeaan suuntaan, mutta jos luette lehtiä, niin olette ehkä nähneet, että on myöskin ehdotettu kolmas tason komiteassa. Ja sieltä on ehdotettu, erilaisia neuvottelumenettelyitä ja mielestäni on erittäin epämiellyttävää, että siellä komiteossa tehdään tämän tyyppistä toimintaa. Ja että niistä olisi pian tulossa virastoja, joilla on valtavasti sananvaltaa. Enkä halua, että ne käyttävät sen tyyppistä valtaa kuitenkaan. Siis neuvottelujen pohjalta se ei nyt oikein kuulosta ihan oikealta. Eli tämä säädösvallan siirto pitää hoitaa kunnolla – Aina voidaan tietysti sanoa ei, mutta se nyt ei ole ihan niin helppoa. Kun me pohdimme tätä lainsäädännön perustaa, silloin säädösvallan liiallinen siirto ei myöskään ole kaikkein järkevin siirto. No sitten vakavaraisuusdirektiivi kakkosessa oli jo paljon erilaisia vaatimuksia, ja jos niitä ei noudateta, silloin täytyy vastata näistä alkuperäisistä pääomavaatteista, ja tähän liittyy myöskin suhteellisuus. Eli jos on jotain pieniä ongelmia, silloin ei saa näitä vuppeja välittömästi, mutta suhteellisuus merkitsee myöskin sitä, että täytyy katsoa tätä monimutkaisuutta. Ja Komission ehdotuksessa on vain todettu, että kunnes on osoitettu vastaaville viranomaisille, että on noudatettu samoja vaatimuksia, joita niiden jo piti vakavaraisuusdirektiivi kakkosen puitteissa noudattaa, silloin on tämä pääomavaatimus. Ja kukaan ei oikeastaan osaa määritellä, mitä tämä uudelleen arvopaperistaminen merkitsee. Tarkoittako sitä, että salkusta jokin osa on kypsä ja se korvataan jollain muulla? Koska näinhän käy. Osa näistä asioista on dynaamisia. Ja se fakta, että ne ovat dynaamisia, tekee tästä entistä tarpeellisemman. Ja meidän täytyy havaita tällaisia dynaamisia tilanteita. Meillä on kaikki vaatimukset, joita oli vakavaraisuusdirektiivi kakkosessa. Eli mielestäni neuvosto oli nyt oikeassa ja poisti sen. Minä en haluaisin mennä sen pidemmälle kuin se, että pantaan sisälle tarkastelulausuma, mitä tulee uudelleen arvopaperistamiseen vakavaraisuus kakkosessa. Täytyy katsoa, mitä, miten se sujuu ja miettiä sitten kokemusten pohjalta, miten edetään. Mutta tämä ei ole turhaa. Tässä vaaditaan määritelmä jollekin, joka lähes väistämättä johtaa jonkinlaisiin ei-toivottuihin seuraamuksiin, ja jotka mahdollisesti ovat vahingollisiakin. Jos meillä on myöskin kuuleminen, sitten voimme puhua tästä erilaisesta kaupankäynnistä, ja haluaisin tietää, miten se vaikuttaa siihen, jos määrittelemme jonkinlaisen minimitason. tietysti jonkinlainen kynnys pitää määritellä, mutta haluaisin tietää vähän enemmän siitä, mitä me voimme tehdä sen lisäksi, että sanomme, että tämä voidaan tehdä säädösvaltaa siirtämällä. Meidän pitää tavan rajoittaa tätä tämän siirron yhteydessä. No ehkä nämä nyt olivat minun tärkeimmät kohtani. Ja sitten Silvi Goulard on seuraava. La présidente, euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää McCarthyä siitä työstä, jonka hän on tehnyt joka on äh, samalla syventänyt tätä aihetta ja se on hyvin rohkea lähestymistapa, koska kyseessä on aihe, joka on asioita ei ole juurikaan käsitelty viime vuosien aikana. Ja tietysti kaikki olisivat halunneet, että tällaiset luonnolliset turvatoimenpiteet yrityksissä ja pankeissa estävät jo väärin. Siitä huolimatta olemme joutuneet tilanteeseen, jossa väärinkäytöksiä on ollut ja haluaisin todeta, että kylläpä tämä on aika hassua, sillä kaikenlaisia vaikutusanalyysiä täytyy tehdä, jotta voidaan suojata ihmisiä, jotka itse asiassa pärjäävät aika hyvin tässä yhteiskunnassa ja jotka eivät ole tajunneet tutkia näitä riskejä ennen kuin niitä syntyy. No kolme huomiota sitten tästä asiasta. Ensimmäinen koskee näitä kaikkia tämän aamun mietintöjä. Eli odottelemmeko Yhdysvaltain toimia vai emme? Teemmekö itse nämä asiat vai emme? Tässä on vaikea tukea sitä, että mm, sanon aikaiseksi globaali ratkaisu ja sitten kuitenkin toimitaan kansallisella tasalla, tasolla aivan kuten esitelläkin korostaa, niin minun mielestäni meillä täytyisi olla eurooppalaista lainsäädäntöä tässä asiassa. Monet totesivat jo tämän toisen kohdan, toistan sen nopeasti. Minun mielestäni on hyvä säännellä tämän palkio muuttuvaa osaa niin, että voidaan vähentää riskiä. Ja samalla tätä yrityksille mahdollisuus päättää mahdollisista kiinteistä palkkioista palkansaajilleen, mikä loisi vähemmän riskejä. Ja kolmas kommentti omalta kohdaltani minua ei pelota lainkaan se, että viranomaiset, joita me tässä nyt luomme, toteaisivat, että tämä benchmarking ei olisi tai vertaisarviointi ei olisi hyvä asia. Meillä täytyy olla tällaista valvontaa. Viranomaisten täytyy kyetä tekemään katsauksia siihen, mitä yrityksissä tapahtuu. Kiitoksia. Okay, I, I think that... No niin. Viki varmaan halusi vastata näihin kysymyksiin liittyen vaikutusten arviointeihin, mutta ehkä se voidaan sitten hoitaa ihan lopuksi. Nyt Klut, olkaa hyvä. Jürgen. I think you signaled, yes. Ja, um... Niin, suuret kiitokset. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi ottaa esille Pascal von Klaan ajatuksen. Mielestäni hän aivan oikein viittasi siihen, että rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purku viimeisen kymmenen vuoden aikana ei juurikaan ole vaikuttanut kasvuun, eh, lähinnä siihen, että pankit ovat tienanneet, eli eh, yhteiskunnan sisällä on tapahtunut tulonjako, jota hyvinkin voitaisiin kyseenalaistaa. Mielestäni tämän pitäisi olla tärkeä kysymys, jota pohtia. Tästähän riippuu pitkälti myös Euroopan unionin hyväksyntä kansalaisten keskuudessa. Siinä mielessä tämä on oleellinen seikka, olkoonkin että hyvin abstrakti. Ja muutoin haluaisin huomauttaa hiukan tästä palkkiopolitiikasta yleisesti ottaen. Nythän on yksinkertaisesti niin, että monet kansalaiset ovat tämän kriisin myötä havainneet heidän tulojensa vähenevän, että työttömyyden takia he menettävät eh, tulojaan, että eläkeläisten tuloja leikataan. Muistamme Kreikkaa koskevan keskustelun. Nämä kansalaiset huomaavat, että että heidän tulojensa vähenemisen myötä he joutuvat maksamaan pankkien virheet, rahoitusjärjestelmän virheet, tasaamaan niitä, maksamaan niistä. Katsokaamme siis tällä kohtaa tarkoin, mitä teemme, minkälainen on suhtautumisemme pankkien ja pankkiirien tulojen säätelyn. Meillä on syy löytää erittäin pätevä järjestelmä, jolla näitä palkkioita rajataan, sanon tietoisesti rajataan, koska muutoin syntyy hyljeksi hyväksyntää yhteiskunnassa ja se pitkälti vaikuttaa niin, että ihmiset eivät enää pidä tätä sosiaalisesti oikeudenmukaisena ja hyväksyttävänä päinvastaistahan toivotaan. Pitkälti on kyse hyväksynnästä nimenomaan, sen voin sanoa ainakin omasta poliittisesta ja sosiaalisesta kontekstistani. E, tämä vaikuttaa pitkälti siihen, miten Euroopan unioni hyväksytään tai sitä ei hyväksytä. Nimittäin onnistummeko me saamaan aikaiseksi tyydyttävän ratkaisun ja toisaalta niin, e, monet kansalaiset kokevat skandaaliksi sen, että ne ihmiset, jotka pitkälti ovat vaikuttaneet koko rahoitus- ja talouskriisin syntymiseen, ovat tällä hetkellä jo kuivilla, eivät nyt ehkä ui kuivilla, mutta saavat paljon rahaa, saavat paljon bonuksia, vaikka eivät millään tavalla ole osallisina koko kriisin korjaamisen rahoittamisen. Siinä mielessä on katsottava tarkkaan, mitä me oikein teemme, kun me sääntelemme, ja me Guena teemme myös tätä koskevia tarkistuksia. Meidän on vielä yksitellen tutkittava, mitä kaikkea on esitetty, mutta tätä koskevia tarkistuksia on siis meiltä tulossa. Kiitoksia. Thank Udo. Kiitokset Sharon. En nyt viivytä meitä tämän asian parissa sen pitempään, mutta yhden asian joudun sanomaan, koska asia on sinällään varsin monimutkaista ja sen olemme kuulleet myös kollegojen puheenvuoroissa. Uskon, että se tapa, jolla puhutaan työskentelymetodista, en tarkoita siis aina vain sisältöä. Haluaisin nyt puhua ylipäätään esittelijän työskentelytavasta tapa, jolla Arlene on asiassa edennyt. Hän sanoo, että äärimmäisen monimutkaisessa asiassa pysyn kurssillani, koska haluan, että tämä valiokunta tekee kotitehtävänsä mitä pikimmiten, mutta loppuun asti olen avoin minulle esitetyille todisteille, jos ne ovat riippumattomia luonteeltaan. Siis ne eivät ole vain jonkinlaista etukäteen syötettyä yritystietoa, vaan todennettavissa ja edustavat selkeitä argumentteja. Näillä ehdoilla olen olen valmis tekemään vielä korjauksia. Mielestäni tällainen lähtökohta on kerrassaan loistava, koska uskon, että kun kerran on kyse näin äärimmäisen teknisestä aineistosta, tuo on aivan oikea tapa tämän parlamentin ja valiokunnan työstää koko rahoitusmarkkinoiden uudistusta. Haluan tukea esittelijää tässä ja toivon, että ne kollegat, jotka ovat yksityiskohdissa ehkä eri mieltä, ovat tyytyväisiä tähän työskentelytapaan ja tunnustavat sen, koska näin voimme kokonaisuutena saada aikaan järkevän tuotteen. Tämä koskee luonnollisesti myös ehdotettua sovittuja kuulemistilaisuuksia. Te, eh, rouva puheenjohtaja, totesitte juuri, että on järkeä eh, saada asiantuntemusta lisää, mutta jos ei se johda meidän työhömme, siinä ei juurikaan ole järkeä. Eli kukaan ei vastusta lisäasiantuntemusta. Ja lopuksi vielä sallin, että sellaisen huomautuksen, että yritän aina olla kanssanne samoilla linjoilla, tässä monimutkaisessa asiassa voidaan kuitenkin olla myös eri mieltä. Voidaan nähdä sääntelyn tarvetta ja mahdollisesti valita toinen suunta, mutta se käy sitten ilmi tästä asiasta myöhemmin neuvoteltaessa. Kiitoksia. Uh, Vicky Kiitoksia. Vicky varmaan yritti jollain tavalla käyttää sinistä korttia aikaisemmin, eli annan nyt silloin vielä lyhyesti puheenvuoron. Fantastic. Niin meillä on aivan uskomattoman hienoja tulkkeja, mutta olin hieman huolissani, kun kuulin, kun Silvi mainitsi minun nimeni, mutta ei sitten mitään siitä, mitä hän sanoi. Niin, että olkaa hyvä, että tulkatkaa meille nämä nimet, varsinkin kun joku sanoo jotain henkilökohtaista. Haluaisimme kuulla, mitä se on. Niin, kuulin nimen ja viittauksen ja sitten sitä ei tullut tuolta tulkkauksesta. Mutta se koski siis näitä vaikutusanalyysejä. Kiitoksia siitä, että ehdotitte, että se voitaisiin siistiä tuonne vakavaraisuusdirektiivin neloseen yhteisessä kuulemisessa. Ja varjoittelijoiden kokoustahan ei ole tästä asiasta pidetty, joten olisi oikein hyödyksi, jos kokouksia voitaisiin pitää ennen kuin tarkistusten määräaika menee umpeen. Kun minulla on tässä mikrofoni, niin sitten erittäin monimutkaisista arvopaperistamista toteaisin, että kun määritellään, mikä tätä erityisen monimutkaista on, niin se, mikä on monimutkaista yhdelle instituutiolle, ei välttämättä sitä ole toiselle samalla tavalla ainakaan kuin muilla markkinasektoreilla. Ammattimaiset sijoittajat käsitellään eri tavalla kuin ei-ammattimaiset sijoittajat ja joillakin sijoittajilla ei ole riittävästi tietoa käsitellä näin monimutkaisia asioita kuin toisilla. Samalla olisi ajatellut, että Lehman's olisi ymmärtänyt näitä tällaisia arvopaperistamisia paremmin. Vakavaraisuusdirektiivi 2, onko se nyt sitten toiminut? tai että sitten jaetaan tässä ammattilaiset ja ei-ammattilaiset omiin ryhmiinsä, niin tietysti niin voidaan toimia. Kiitoksia. No minä en kyllä kuullut sinun nimeäsi, mutta annan nyt puheenvuoron vielä Silville. Mutta minulla oli yksi kommentti tästä vaikutusten arvioinnista. Eli se, että me emme pyydä ainoastaan vaikutusten arviointia pankkien osalta. Me emme ole siellä niiden suhteen sympaattisia ollenkaan, vaan me haluamme tietää, miten se vaikuttaa reaalitalouteen. Se nyt on tämä avain näissä vaikutusten arvioinneissa. Ja samahan Mario Draghi totesi aamulla. Mutta Silvi, oliko sinä jotain oikaistavaa? Just pour la, pour... Tästä muodosta vain. Voisi kuvitella, että ranska on hyvin tiivis kieli, kun näitä huomioon se, mitä Viki sanoi. En puhunut kumma, kakkosta tai nelosdirektiivistä. Minä vain sanoin, että minua vähän hämmästyttää tämä tapa, joka saattaa viivästyttää asioita, joka pohjautuu sille, että meidän pitää aina tehdä Turk- sen vaikutuksia reaalitalouteen omissa teksteissämme, kun taas sitten ne henkilöt, joihin nämä äh, lait koskevat, eivät koskaan mieti, miten heidän riskialtis käyttäytymisensä vaikuttaa reaalitalouteen. Sen minä vain sanoin. I think that's why we're trying to punish. No siksi me nyt haluamme vähän rankaista heitä. No se taisi olla viimeinen puhuja, eli annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Quite a lot of points raised, some of which... No niin, monia eri näkökohtia tuli esille ja käsittelen nämä sitten erikseen myös tuolla varastelun kokouksessa. Vastaan joihinkin niihin kommentteihin, joita Viki esitti. Uskoakseni erityyppiset henkilöt pyytävät vaikutusanalyysejä siitä syystä, että haluavat tietää, onko sillä kielteisiä tai arvaamattomia vaikutuksia. Jotkut taas pyytävät niitä, koska pyrkivät lykkäämään koko prosessia eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Moni, useimmat näistä Vikin perusteista ovat sellaisia, että olen jo ne nähnyt näissä lobbauskirjeissä, joita minulle on lähetetty. Joten tunnen ne kaikki Niki ja tiedän, että haluat ottaa ne esille ja se onkin aivan oikein, koska meidän täytyy pureutua näihin ongelmiin, joita pankeilla on. Mutta meillä on muitakin ongelmia ja siitä syystä täytyy löytää oikea tasapaino. Ei ole oikea todeta, että ei tässä ole tehty mitään vaikutusanalyysejä. Niitä on tehty, mukaan lukien nämä äh, stressikokeet. Ja siitä syystä meidän täytyy varoa sitä, että me tee lisää niitä vain itsensä vuoksi. Jos on todellisia kysymyksiä, kuten puheenjohtaja sanoi, reaalitaloudessa ja kapasiteetissa, niin luonnollisestikin niihin täytyy sitten pureutua ja tarkastella niitä. Mutta pankkien huolenaiheet eivät koske näitä kahta kysymystä, siis kaupankäyntivarastoa ja uudelleen arvopaperistavista. Enemmänkin ne koskevat vakavaraisuusdirektiiviä numero neljä ja yksityiskohtia kolmosessa. Yleisesti ottaen ehkä näkemys on se, että vakavaraisuusdirektiivi 4 aiheuttaa lisää ongelmia ja niitä täytyy tarkastella yksityiskohtaisemmin. Se, mitä totesitte Lordi Mandelsonista ei ollut sinänsä niin hyvä, koska ajattelin itse asiassa äh, häntä sitten, että koska puhun hänelle ihan henkilökohtaisesti ja kännykässäkin ihan äh, säännöllisesti. On aivan selvää, että meidän täytyy muokata pankkikulttuuria ja meidän täytyy saada vakaa pankkijärjestelmä aikaiseksi. Ja puheenvuorossaan hän puhui yleisistä vaikutuksista, joita useilla tai äh, menettelyillä on, eikä pelkästään siitä, mitä vakavaraisuusdirektiivi kolmosella on vaikutuksena. Espanjan puheenjohtajavaltiossa kukaan ei tällä hetkellä puolla ehdotusten täytäntöönpanon lykkäämistä, vaikka olen todennut, että mielelläni katson joitakin asioita, jos niitä täytyy vielä uudelleen käsitellä. Palkkiokysymykset, jotka Vicky Ford nimenomaan otti esille, ja totesi, että tässä minun pitäisi mennä pidemmälle kun katson näitä ehdotuksia, joita olen tehnyt, ne menevät pidemmälle jossain pienillä alueilla, mutta ei kaikissa. Kysymys on siitä, mitä G20 on ehdottanut, ja sitten meidän täytyy ehkä katsoa niitä yksityiskohtaisemmin, ehkä keskustella niistä. Miksi tämä pitäisi kohdistua vain pankkeihin? Siitä syystä veki, että useimmat ovat sitä mieltä, että nimenomaan pankit saivat maailmantalouden romahtamaan, koska niillä oli liikaa riskinottoa ja liian suuret bonukset ja niin edelleen. Tietysti muillakin sektoreilla näin täytyisi tehdä, mutta se on se suurin syy ja sitä mieltä ovat kansalaisetkin, vaikka saattaisi olla eri mieltä. No aina sitten kysymys, ja tämä tulee jatkuvasti esille, kysymys siitä, että aikooko Eurooppa vain tehdä näin, tekeekö muu maailma näin, tekee Yhdysvallat näin. Niin on ihan selvää, että maamme ovat nyt täytäntöönpanemassa asiaa väärän direktiivin avulla. Kysymys on tietysti ehkä ajoituksestakin, mutta eivätköhän kaikki pääse suurin piirtein samaan lopputulokseen. Ja jos katsotaan joitakin niistä ehdotuksista, joita tällä hetkellä Yhdysvalloissa on esillä, niin jotkut niistä ovat tiukempia kuin ne, mitä me täällä Euroopassa ehdotamme. Ja tiedän, että jotkut kollegat ehkä esittävät tiukempia ehdotuksia Yhdysvaltain ehdotusten mukaisesti joillakin näillä alueilla. Ja jotkut näistä ehdotuksista ja puheenjohtaja teki tässä suhteessa hyviä huomioita. Kun tarkastellaan kokonaispalkkioita, se on kun tarkastellaan näitä palkkiopaketteja, minkälaisia elementtejä sinne tulisi mukaan ottaa, niin se syy, miksi tein nämä ehdotukset, ja sanoin ihan selkeästi, että se ei ole viimeinen sana, niin joka tapauksessa vakausfoorumin periaatteet toteavat, että meillä täytyy olla oikea tasapaino, meillä täytyy olla suhteellisuus. Ja totean, että me emme voi saada oikeaa tasapainoa palkkinoihin, jos 90 prosenttia tästä on pelkkää politiikkaa. Ja siitä syystä kokonaispalkkiopaketti pitää tässä ottaa huomioon. Osakekysymyksessä olen aivan samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siinä, että Ainoana erona tässä on se, että jos osa palkkiosta maksetaan osakkeen muodossa, niin se mitä silloin henkilökunnan kohdalla tehdään ja pankin johtajaston kanssa on, että näillä on silloin yhdessä vastuu siinä, että varmistetaan pankin kestävyys ja toimintakyky. Olen samaa mieltä siinä, että meidän tulisi katsoa myöskin eläkepotteja. Mielelläni katson kaikkia näitä ehdotuksia, kuten totesin, ja kaikki, mikä mä voi parantaa tätä tekstiä, niin mielelläni sitä tarkastelen. Ja tämä monimutkainen äh, arvopaperistaminen sitten, mehän jo käsittelemme sitä, kuten äh, Sharon totesi, totesi vakavaraisuusdirektiivi kakkosessa, Minulla mitään lopullista näkemystä asiasta kuitenkaan ei ole, vaan olen yksinkertaisesti vain päättänyt ja ryhmän koordinaattoriakin haluan tässä vaiheessa kiittää siitä, että hän ymmärsi lähestymistapani. Olen pelkästään päättänyt, että kun todisteita ei ole, niin en ole valmis tekemään suuria muutoksia, jolloin itse saa todisteita sen siitä ja vaikutusanalyysejä, jonka pohjalta tekisin toisenlaisen johtopäätöksen. Eli puheenjohtaja, kuten muistan, että meillä on ollut kuulemistilaisuus tästä ehdotuksesta. Ja kuten tiedätte, meidän täytyy käsitellä monia eri asioita tässä. Ja kysymys on vain siitä, että haluammeko järjestää erityiskuulemistilaisuuden kahdesta asiasta, vakavaraisuusdirektiivi kolmosesta, jossa useimmat ovat sitä mieltä, että pankeilla täytyy olla enemmän pääomaa tällä alalla. Kysymys on siitä, että täytyykö tehdä jotain pieniä teknisiä muutoksia se on ihan mahdollista, mutta en tiedä, kannattaako siitä pitää kuulemistilaisuutta. Okay, uh, thank you very much. Uh, I'd better... Kiitoksia. Luen nyt tämän, nämä uudet aika, nämä päivämäärät. Eli määräaikatarkistuksen jättämiselle on 25. maaliskuuta ja tarkistuksia käsitellään 26. huhtikuuta. Ja sitten äänestämme valiokunnassa 3. toukokuuta ja täysistunnossa kesäkuun ykkösessä. Se nyt on tällä hetkellä aikataulu. Sitten voimme siirtyä äänestyksiin. En tiedä monellako on äänestyskortti mukana. Minulla ainakaan ei ole, koska jätin sen Strasbourgin saliin. Ehkä joku voisi käydä hakemassa sen. Eli mikä nyt on äänestyskorttitilanne? I think, I think we'll have a break for a couple... No, pidetään nyt pari minuutin tauko. Järjestäydymme nyt sitten äänestykseen. Okay, members, I think, um, can we... No niin, pidetään ensin koeäänestys sähköisesti. Eli äänestäkää ihan mitä vain, puolesta vastaan tyhjä, ihan sama. Tämä on vain testi. Testaamme, että kortit toimivat. No, omani ei toimi. Äänestys alkaa. No niin, nyt voimme äänestää. Äänestys päättyy. Party-wise, I haven't checked. Or how do you check it party-wise? All right, we want, we want, we want... Okay, right, right, we want to repeat test. No niin, toistamme vielä tämän äänestyksen, eli äänestys alkaa. Yritämme avata äänestystä. Äänestys alkaa. Is everybody, is everybody, is everybody... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Siis tämä ei ole mikään oikea äänestys, tämä oli ihan vain koeäänestys. Okay, right, and at the moment... No niin. Siis sinulla ei ole korttia vai? Voitko lähettää jonkun hakemaan? Et, no. Ja jos siitä tulee ihan ratkaisevaa, niin sitten hoidetaan se sitten sitten kun se tilanne tulee vastaan, mutta nyt ei ollut ylimääräisiä ääniä ainakaan. Eli jos sitten äänestämme García Margallon mietintöluonnoksesta, tarkistus 6, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 8, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10, hän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Siinä sanotaan, että komission tulee, eikä poistaa sanat, jos tarpeen, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai mitä? Ai voimmeko äänestää tästä yhtenä pakettina tästä loppuun? Eli loppuun saakka yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää. No niin, kaikki hyväksytty. Sitten äänestetään tekstistä näin muutettuna. Puolesta vastaan tyhjää. Muutama tyhjä ääni tuolla. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys äänet puolesta vastaan tyhjää. Kaksi ääntä vastaan vai kaksi tyhjää? Ai, olitte puolesta. Selvä. No, hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. Sitten Kasan mietintöluonnos teillä. No niin, eli tarkistus yksi, hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hetkinen. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa sähköisesti, eli tarkistus 4. Kiitoksia. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Niin, siis tarkistus 4. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No kyllä teillä oli aikaa. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kansanpuolueesta. Setelä on merkitty siihen paperin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi, joka kattaa tarkistuksen 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, joka kattaa 16 ja 17 ja juuri kolmosen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, tarkistuksi 19.9. Hän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tekstinen muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten esitys äänet puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Eli onnittelut esittelijälle. Sitten äänestämme minun lausunnostani. Niin me sovimme jo, että äänestämme tästä yhtenä pakettina. Äänet puolesta vastaan tyhjää yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut minulle. No niin. Niin siihen päättyvät äänestykset. Äänestys päättyy siis siihen. Ja sitten siirrymme. Hetkinen. Kohta 12. Eli yleisölle tarjottavat arvopaperit ja avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen. Niin, Wolf. Oh, Wolf is gone. Right, well we're having a short interval. Ai Wolf ei ole täällä, odottelemme, että esittelijä palaa saliin ja jatkamme sitten. Jean-Paul, did you want to say something? Jean-Paul, haluaisitko sinä sanoa jotain? Vicky, you want... Vicky, sinä haluaisit sanoa jotain. Well, we just... No juurihan meillä oli aivan upea kokous eri varjoesittelyiden välillä ja katsoin joitakin näitä aivan erinomaisia Wolfin ehdottomia kompromisseja. Ja minä luulisin, että nyt on saatu kovasti konsensusta saatu aikaiseksi ja se on oikein hyvä asia. silloin, kun saadaan konsensusta yli puolueen rajojen, varsinkin asioista, jossa on kysymys byrokratian vähentämistä pk-yrityksille. Haluaisin vain kertoa tämän siitä kokouksesta, joka pidettiin juuri lounaan jälkeen. <laughs> right. The wanderer returns. no niin, matkamies palaa. Very good. right, yes, nice things were being said about you behind your back. Niin täällä on puhuttu sinusta pelkkää hyvää selän takana. Eli Wolf, ole hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Uudo, suu kiinni. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelyitä ja muitakin kollegoita eri tarkistuksista, joita on esitetty. Erityisesti haluaisin kiittää varjostajia siitä, että he olivat valmiita keskustelemaan henkilökohtaisesti näistä tarkistuksista. Kun me laadimme kompromissitarkistuksia, me olemme päässeet aika pitkälle. Eli ihan lyhykäisesti puutun seuraaviin asioihin. Kynnysarvot, kauppaketju ja sitten sitten nämä muut kysymykset ja mitä tulee kauppaketjuun, eh, sitten laatia vaatii vastaa, vastaa tästä esitteestä ja tätä käyttöä voidaan yhdistää tiettyihin toimintoihin. Tähän ei välttämättä tarvita lupaa tähän esitteeseen tai mahdollisesti sitä voidaan muuttaa ja silloin tietysti hän on sitä vastuussa. Ja myöskin jälkikäteen hän on vastuussa näistä tiedoista. Kaikista jälkikäteen lisätyistä. Tästä päästiin nopeasti yhteisymmärrykseen ja sehän ei ole kummallista, koska se on ihan vain tervettä järkeä. Sitten avain sijoittaja tietojen osalta olemme samaa mieltä siitä, että tänä syksynä kun komissio esitti oman pakettinsa, meillä oli ehkä vähän erilainen arvio siitä, mitä tässä esitedirektiivissä halutaan ja mitä toisessa direktiivissä ehdotettiin. Eli me haluamme vedota komission puolesta sen varmistamiseksi, että nämä kaksi asiakirjaa ovat viime kädessä yhtenevät. Ja periaatteessa yhteisymmärrys vallitsee siitä, että on hyvä saada lyhyempi, ymmärrettävämpi asiakirja kuin tällä hetkellä tämä niin sanottu yhteenveto yksityisen sijoittajan kannalta on. Kynnysarvoista olemme vasta, olimme vasta pidempien keskustelujen jälkeen sikäli yhtä mieltä, että sanoimme keskusteluissa komission ja neuvoston kanssa, että halutaanko viiden miljoonan arvo tällä hetkellä on 2,5 miljoonaa. Haluamme korottaa sitä, jotta ennen kaikkea PK-yrityksille annetaan mahdollisuus hyödyntää pääomamaksia ilman, että syntyy mitään monimutkaisia byrokraattisia esteitä. Siksi on olemassa siis poikkeus esitedirektiivissä, ei pelkästään 2,5, vaan 5 miljoonaan euroon asti. Se on uskoakseni järkevää mehän haluamme kaikki ennen kaikkea kriisin jälkeen varmistaa sen, että PK-yritysten rahoitus ei ole pelkästään pankeista riippuvainen, vaan yhä enenevässä määrin nähdään PK-yritysten hyödyntävän pääomamarkkinoita. Ja sitten taas tuo niin sanottu kokenut sijoittaja, joka tässä esitedirektiivissä mainitaan, kuuluu meidän mielestämme riittävästi MIFIDin määritelmän kautta jo suoritetuksi. MIFIDissä se on määritelty, ei tarvita mitään muutoksia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että sijoittajat omalta puoleltaan voivat torjua tällaisen kokeneen sijoittajan määritelmän ja katsoa itse olevansa ei-ammattisijoittajia. Tämä pitää vastaavasti tiedottaa myös liikkeelle laskijoille ja sijoittajille. Olemme sitä mieltä, että ei tarvita mitään erillistä rekisteriä. Me tiedämme, että yksittäisissä maissa asiasta on hiukan erilaisia näkemyksiä. Italiassa esimerkiksi haluttiin erillinen rekisteri, mutta kun kysyttiin, minkälaisia kokemuksia siellä oli rekisteristä, jouduttiin toteamaan, ettei koko rekisteriä ollut vielä edes ollut olemassa. Sitten poikkeuksista tai noista uusmerkinnöistä. Edellinen puhuja teki eron tuon rights issuen eli uusien osakkeiden ja bondien, eli joukkovelkakirjojen välillä. Tässähän on se ero, että meillä on kollegan tarkistus, Balsin, jonka haluaisimme mielellämme hyväksyä, se pyrkii uusmerkintöjen kohdalla tekemään helpotuksia. Se on meistä pragmaattinen ja järkevä. Sitten kävimme aika pitkiä keskusteluja esitteen voimassaoloajasta. Komissiohan ehdotti, että sitä pidennettäisiin. Me tiedämme, että neuvosto suhtautuu tähän enemminkin epäillen. Henkilökohtaisesti tämä olisi minusta kyllä eduksi. Ja perusesitteen kohdalla, siis esitteen, jota käytetään useampaan kertaan, esimerkiksi joukkovelkakirjojen eri siivujen kohdalla useampien kuukausien tai vuosien ajan, tällaisen esitteen voimassaoloajan pitäisi voida olla jopa kolme vuotta 36 kuukautta. Nyt olemme pragmaattisesti lähteneet siitä, että normaali esite jätetään 12 kuukauteen ja tätä voidaan pidentää ohjelmaesitteiden osalta 24 kuukauteen. Sitten mistä ehkä vielä pitää keskustella lopuksi eräs seikka, ainakin äänestykseen mennessä, se on ensi viikkoon mennessä selvitettävä, koskee MRTSien kohtaloa, halutaanko niitä kohdella samalla tavoin kuin säädeltyjä markkinoita vai haluammeko ottaa huomioon sen, että ne ovat toisenlaisessa tilanteessa. Olen kuullut, että monet MTF haluavat vapaaehtoisesti samojen ehtojen piiriin kuin säännellyillä markkinoilla, mutta jos kerran näin on, niin pitää kysyä, miksei noin vain hyväksytä tätä statusta. Jos niin ei tehdä, johtaisi oikeastaan kilpailun vääristymiseen, jos annettaisiin sama tilanne ilman vastaavaa sijoittajasuojaa. Sitten poikkeus esitevelvoitteesta pilkkomistapauksissa. Siinä on tällä hetkellä 50 000 euroa ja kysymys kuuluu, jätetäänkö se tällaiseksi vai halutaanko tähän jonkinlainen muutos? On saanut vähän erilaisia vastakaikuja osakseen. Viime kädessä uskoakseni, muistaakseni, sovimme. Sanon tämän nyt hyvin varovasti, koska ehkäpä en olekaan ymmärtänyt tätä ihan oikein. Muistaakseni me sovimme sadasta tuhannesta. Eli ehdotuksia oli jopa 250 000 asti, mutta uskon, että 100 000 on ihan ok, koska keskimääräinen piensijoittaja ei laita 50 000 enempää juurikaan yhteen kohteeseen. Tapahtuuhan sitä, mutta se on enemmänkin poikkeus. Normaali piensijoittaja ei näin tee, joten ei pitäisi lähteä tässä säätelyssä joistakin yksittäistapauksista. Ne eivät saa olla johtotähtenä. Ja olisin sitä mieltä, että tässäkin meidän pitäisi toteuttaa suuruusluokkamuutos ja ehkäpä lähteä MIFID-direktiivin uudesta versiosta. Tässä siis kaikki. Voitte havaita, että kriittisistä kohdista olemme periaatteessa samaa mieltä. Ainoa vielä avoin seikka on kysymys siitä, voimmeko me ja missä yhteydessä – ottaa monenkeskisiä kaupankäyntifasiliteetteja mukaan vai ei. Minulla on tästä selvä näkemys. Se on nimittäin, että ei. Ei pitäisi ottaa. MTF pitäisi mieluummin jättää tämän ulkopuolelle. Tämä pitäisi jättää silleen ja toivoa, että päivittämisen yhteydessä eri direktiivejä päivitettäessä, onpa kyseessä MIFID tai markkina-aseman väärinkäyttö, niissä voidaan käsitellä tätä asiaa. En näe tällä hetkellä mitään syytä muuttaa tätä. Tästä on muitakin näkemyksiä, siitä voidaan keskustella ja tarvittaessa tähän voidaan vielä puuttua. Kiitos. Um, oh. Ah, Mr. Diogo, did you... Niin, edustaja Diogo, pystytkö puheenvuoroa? Senhora Presidente, muito obrigado. De uma forma Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain lyhyesti ilmaista kiitollisuuteni esittäjälle tehdystä työstä. Minusta hän on osoittanut suurta sitoumusta, kun hän on pyrkinyt kohti kompromissia useissa eri kohdin. Minusta tämä on ollut hedelmällistä ja meillä on ollut joitakin kokouksia viikon alkuun, jotka menivät hyvin. Varjosittelijat kokoontuivat keskustelemaan näistä asioista ja halusin vain ilmaista kiitollisuuteni. Useat kollegat ryhmästä esittivät tarkistuksia, jotka otettiin kompromissien lähtökohdaksi. Ja näin ollen Mielestäni tilanne on toiveikas ja toivottavasti se jatkuu sellaisena äänestyksen jälkeen. Ja Catherine seuraavana. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijällemme esittelijä on saanut aikaan hyviä kompromisseja ja monet meistä kokevat voivansa niitä tukea kantavansa näitä ajatuksia. Ennen kaikkea olen tyytyväinen tuohon avainasiakirjaan ja siihen, että PRIPSit, eh, ennen kaikkea paketoidut sijoitustuotteet, on otettu tällä tavoin huomioon. Kompromissi Hon kohdalta on vielä vähän työstettävä, mutta eiköhän tästä selvitä. Ja sitten lopuksi vielä MTF. Ymmärrän täysin, että esittelijä haluaa selvyyttä tähän asiaan. Tuossa käännöksessä me sovimme kokouksessa 50 000 kynnyksestä, mutta käännöksessä puhuttiin sadasta tuhannesta. Se on 50 000 ja herra Klintz nyökyttää, se on ihan totta mutta minä kiitän teitä teidän työstänne, tohtori Klints, asian parissa ja toivon, että me voimme tehdä jatkossa työtä tässä valiokunnassa hyvin kollegiaalisesti ja näin kaikki huomioiden, kuten olette itse tehnyt. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä, Peter? Yeah, I think Wolf has... Niin kyllä Wolf tässä ihan oikein on edennyt. Mm, olisin kiinnostunut hänen näkemyksistään laajempialaisestikin. Sillä kun esitteitä on käsitelty kauan sitten, Chris Hune taisi silloin olla valiokunnassa me silloin käytiin keskustelua siitä, millä tavalla nämä passit toimisivat, sillä se periaate, on se, että se mahdollistaa sen, että muita direktiivejä voidaan käsitellä samalla tavalla ja se on tärkeä periaate, joka halutaan säilyttää. Toivottavasti te hyväksytte sen, sillä selkeästi, jos yritykset voivat hyödyntää pääomamarkkinoita kautta Euroopan unionin, niin niiden täytyy hyödyntää sitten sitä tämän periaatteen kautta. On siitä syystä ilahtunut, että olet tämän säilyttänyt tähän ja että olet sitä painottanut. Se on oikea lähestymistapa. Olen myös ehdottomasti samaa mieltä siinä, että meidän tulee tällä linjalla jatkaa. Emmehän halua monopoleja. Ja me tiedämme aivan liian hyvin, että se luo nimenomaan niitä eroja, joita, äh, jotka estävät, että me näkisimme näiden pääomainjektioiden vaikutukset ja kasvun. Asia on siinä, että meidän täytyy päästä konsensukseen tästä valiokunnassa ja se on tärkeää, jos me siihen pääsemme, niin siitä on myöskin hyötyä myös muissa mietinnöissä Wolf. Ja siitä syystä meidän täytyy pitää tämä asia johdonmukaisena, varsinkin IMFn suhteen. Is there anybody else? No, then I'll go back to the rapporteur, Wolf. Ja sitten ainakin Wolfille vielä puheenvuoro. Ja, es nicht viel hinzuzufügen. Vielen Dank nochmal. Ei tähän ole juurikaan lisättävää. Kiitos vielä näistä kommenteista. Toivon, että saamme nopeasti nämä pari seikkaa vielä selvitettyä niin, että pääsemme ensi viikolla äänestämään. Okay, thank you very much. Uh, the uh, vote is on... Kiitokset. Äänestys on ensi viikolla 23. maaliskuuta ja tähtäämme toukokuun täysistuntoon. Ja nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Pidämme tässä viiden minuutin tauon, koska esittelijäkin on kadonnut. Pyrimme paikallistamaan hänet. Suuret kiitokset.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 Okay, the, uh, we've all... No niin, nyt olemme taas kaikki paikalla. Tämä oli varmaan ihan hyödyllinen tauko. Itse olen ollut tässä puheenjohtajan paikalla lähes kaksi päivää putkeen, joten minulle tämä tauko oli tervetullut, vaikka te ette sitä ehkä tarvinneetkaan. Olemme hiukan aikataulua edellä, mutta kuten tiedätte, aikataulut ovat vain suuntaantavia. Eli sitten keskustelemme tarkistuksista liittyen vaihtoehtoisiin sijoitusrahastojen hoitajiin. Ja annakin puheenvuoron heti esittelijälle Jean-Paul Cosesille. Ole hyvä. La présidente, d'abord je, je tiens Kiitoksia. Haluan nyt pyytää anteeksi ympäristöasiantuntijoilta, koska Jouduin nyt printtaamaan yhden sivun, mutta parlamentin säännöt ovat sellaisia, että tarkistukset on saatettava keskustelun aiheeksi kaikilla kielillä. Ja koska näitä tarkistuksia on tullut aika paljon, tästä on tullut aika vaikuttava paketti. No niin, sitten itse asiaan. Eilen ECOFIN-neuvosto päätti päätettiin lykätä keskustelua IFM-direktiivistä, jota piti käydä. Ja puheenjohtajavaltio Espanja oli ehdottanut muutamia kompromisseja. Kun kuulin tästä päätöksestä, se nyt ei mielestäni ollut mitenkään dramaattinen. Tiesin, että tähän liittyy poliittisia ongelmia liittyen kolmansiin valtioihin, millaista järjestelmää sovelletaan. Ja tiedän myöskin, että Iso-Britannian vaalien lähestyminen saattaa aiheuttaa sen, että brittipääministeri ei halua, että tämä päätös tehdään nyt ECOFIN-neuvostossa, varsinkin koska olen kuullut, että yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole määrävähemmistöä Eli aikataulu nyt ei saa olla liian kaukana tulevaisuudessa. Meidän täytyy nyt käyttää tätä puheenjohtajakautta ja edistää neuvotteluita ja esitellä jäsenvaltioille kompromissi, joka tällä kertaa voisi saada kaikkien tuen taakseen. No sitten Euroopan parlamentti. Mielestäni tämä päätös, lykkäyspäätös ei kuitenkaan saa heiluttaa meidän aikatauluamme – ainakaan huomattavasti, jos kyse on vain siitä, että käytämme tätä lisäaikaa ja lykkäämme äänestystä pikkuisen sillä tavalla, että paine, jota me koemme, olisi hiukan vähäisempää. No se nyt välttämättä ei ole mielestäni kielteinen seikka, mutta ei tule kuulonkaan, että odottelisimme neuvoston kantaa ennen kuin me itse otamme kantaa. Eli selitän nyt, mitä tarkoitan. Näissä kahdessa asiassa, joita olen käsitellyt edelliselläkin kaudella, eli maksupalveludirektiivi ja asetus, joka liittyy luottoluokituslaitoksiin, parlamentti otti näihin asioihin kantaa ennen kuin neuvosto oli ottanut kantaa. Ja kun kyse on palvelu, maksupalveludirektiivistä, se oli hyvin selvä asia, koska tästä äänestettiin 12. syyskuuta 2006 ja neuvosto pääsi sopuun sitten maaliskuussa 2007. Ja täysistunnossa äänestimme kompromissista ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuussa 2007 ja luottoluokituslaitosten osalta me saimme aikaan kompromissin ensimmäisessä käsittelyssä, eli näissä kahdessa asioissa jotka olivat aika vaikeita ja monimutkaisia. Se, että me otamme kantaa ennen neuvostoa, on mielestäni etu neuvotteluissa, ja se on myöskin hyväksi neuvostolle, mikäli me teemme hyvää työtä. Eli mielestäni meidän ei nyt pidä muuttaa tätä periaatetta, että äänestys hoidettaisiin pian. Ja sitten täysistuntoäänestystä voidaan tietysti hiukan lykätä, jos vaikuttaa siltä, että silloin kun neuvosto on ottanut kantaa, sen jälkeen ei ole riittävästi aikaa neuvotella rakentavasti ja oikealla tavalla. Eli tämä siis aikataulusta. Kukaan ei varmaan ymmärtäisi tai ainakaan suuri osa yleisöstä ei ymmärtäisi, että sen jälkeen mitä G20-ryhmä totesi ja mitä eri valtioiden päämiehet ovat totelle, to, todenneet, että me lopettaisimme tähän direktiivin toimintamme. Silloin tämän direktiivin vastustajat saisivat vettä myllynsä, mutta esittelijä kestää kyllä tämän parlamentti myöskin ja menemme loppuun asti. Ja tietysti tuen täysin sitä, mitä komission jäsen tänä aamuna totesi, kun paikalla olivat kansalliset parlamentit. No sitten työ, jota on tehty ensimmäisestä keskustelusta lähtien. Olen sitoutunut siihen, että kompromissitarkistuksia esitetään tärkeimpiin kohtiin ennen tätä kokousta, ja näin on tehty. Ensin varjoesittelijöiden kanssa, minulla oli toissapäivänä kokous heidän kanssaan, ja sitten kaikkien kollegoiden kanssa, joilla varmaan on nyt tarkistukset edessään. No ei tässä nyt kovin pitkä aika ole kulunut siitä, kun nämä asiakirjat on jaettu, ja nyt kun niitä käsitellään täällä valiokunnassa, mutta näitä tarkistuksia on niin valtava määrä ja tämä asia on niin monimutkainen, se, että me saimme näitä tarkistuksia kolmen viikon aikana, ja ymmärrän kyllä tähän teknisiä rajoituksia, ja siksi oli vaikea edetä nopeammin tässä asiassa. Mehän olemme yrittäneet saada aikaan kompromissitarkistuksia kaikissa avainkohdissa. Keskustelu kanssa on käynnistynyt, ja minun ei nyt tule sanoa, mikä on kunkin kanta. Totean vain, että mielestäni voimme saada aikaan hyvän kompromissin parlamentissa, ja se on tärkeää, koska jos täällä me emme saa aikaiseksi laajaa kompromissia, silloin meillä on heikompi asema neuvoston suhteen. Ja jos me osoitamme taas olevamme liian kovia vaatimuksissamme, silloin riskinä on se, että me saa aikaan sopimusta, ja silloin tässä asiassa ei päästä loppuun asti, vaikka se on kyllä nyt aivan välttämätöntä. No nyt haluaisin kuulla vähän kollegoiden kantoja, mitä tulee vaikutusalaan. Mielestäni voimme löytää sovun niiden ehdotusten pohjalta, joilla halutaan vahvistaa sitä, että kaikki varat, että tehdään helpotuksia niille, jotka eivät halua tai jotka eivät pysty noudattamaan liian vaativaa sääntelyä. Jotta voimme toimia tällä tavalla, ehdottaisin, että yhtäältä viittaamme suhteellisuusperiaatteeseen ja sitten ehdottaisin, että jossain liitteessä olisi mukana elementit ja eh, rahastotyypit, jotka saisivat helpotuksia näistä muodollisuuksista. Ja tämä pitäisi toteuttaa hyvin selkeästi ja määritellä, mistä muodollisuuksista ne vapautetaan. Tältä pohjalta voimme tyydyttää sekä ne, jotka haluavat, että muodollisuuksia ei pidä unohtaa, ja että noudatetaan yleistä periaatetta, eli kaikki rahoitustoiminta pitää saada sääntelyn ja valvonnan piiriin. No ehdottaisin vielä, no, mutta tästä vielä keskustellaan, että otettaisiin käyttöön kynnysarvo, ei liittyen vapautuksiin tai soveltamiseen, direktiivin soveltamiseen, vaan siihen, miten otetaan pienet rahastot huomioon, jotta tämä sääntely olisi suhteellisesti sovellettua. Sitten yksityinen pääoma. Mielestäni sinnekin pitää antaa huomattavia helpotuksia, jotta voidaan ottaa huomioon näiden toimintojen realiteetti ja niihin liittyvät riskit. Kuitenkin muistuttaisin, että tämän sääntelyn tavoitteena on saada aikaan enemmän oikeusvarmuutta, valvontaa ja sääntelyä. Ja kyse ei ole yksinkertaisesti siitä, että puhutaan näistä järjestelmän riskeistä. Järjestelmä, järjestelmässä on erinäisiä vaaroja, mutta mielestäni emme voi todeta, että nämä riskit ovat niin suuria, että voitaisiin valvonnasta luopua kokonaan. No sitten kolmannet maat, tämä oli arkaluontoinen aihe, ja tässähän neuvosto on pannut kampoihin. Sen jälkeen kun esittelin mietintöni, minähän totesin, että alkuperäiset ehdotukseni olivat odotuksia halusimme nähdä, miten saataisiin täällä aikaan yksimielisyyttä. Ja tänään ehdotukseni on sellainen, joka mahdollistaa sen, että yksityissijoitukset ovat mahdollisia esimerkiksi viiden vuoden ajan siirtymäajan kaukana aikana. Ja sitten voimme miettiä sääntelyä, jota voidaan soveltaa myöskin kolmansissa maissa, ja jolloin hallintovirkamiehet, kun kyse on EUn ulkopuolisista rahastoista, voivat hyötyä EUn säännöistä. Nyt on kaksi hypoteesia. Ensinnäkin, että tunnustetaan vastavuoroisuus. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat vastahakoisia, eivät niinkään pelkää tätä kaupallistamista, vaan pikemminkin sitä, mitä tapahtuu, mikäli kolmannessa maassa ryhdytään oikeustoimiin ja että tässä kolmannessa maassa oikeusjärjestelmä esimerkiksi konkurssin tapauksessa ei toteutunut samalla tavalla kuin Euroopan maassa. No, tällainen argumentti on otettava huomioon ja siksi tiukat kriteerit ja selkeät kriteerit on otettava käyttöön, kun mietitään näistä vastavuoroisuuksista. Myöskin täytyy miettiä, mikä tai mitkä viranomaiset voivat toimia. Joissain jäsenvaltioissa pelätään, että komissio ei ole riittävän vankka pystyäkseen vastustamaan tiettyjä vastaavuusvaatimuksia. No, tästä ulkomaiden tilanteeseen liittyen yksi huomio. Valtaosassa tai monissa maissa yksityiset sijoitukset mahdollistavat sen, että voidaan ostaa rahastoja EUn ulkopuolelta tai sitten ostaa rahastoja, joita hallinnoidaan EUn ulkopuolella – ja tapauskohtaisesti tämä aktiivinen markkinointi tai passiivinen markkinointi voi olla tekopyhää. Ja tässä voitaisiin palata sitten oman kotimaahan ja sitten sijoittaja sanoi, että tässä on mielenkiintoinen rahasto tuossa maassa ja me ostamme nyt sen. Tämä on aika tekopyhä järjestelmä, joka mielestäni tulisi kieltää. No, tässä järjestelmässä riski, että ne, jotka pelkäävät näitä vastaavuuksia, tällainen riski on olemassa, koska jos vaikka ranskalainen ostaa Kaimansaarilta rahastoa, mikä neistä kiellä, hän ottaa suuren riskin, koska jos tulee ongelmia, silloin noudatetaan Kaimansaarten lainsäädäntöä ja Kaimansaarten tuomari tekee päätöksen näissä asioissa. Eli tällainen pelko pitää saattaa oikean suhteeseen. Eli tälle siirtymäajalle joiden aikana yksityiset sijoitukset jatkavat tässä muodossaan. Tämän siirtymäkauden aikana tiukoissa olosuhteissa, ja komission jäsenkin tästä puhui, meillä on kaksi hypoteesia. Eli sitten kun tämä vastaavuuksien etsiminen päättyy kolmannessa maassa ja todetaan, että vastaavuus on, ja sitten tämä hallinnoitsija, joka toimii samalla tavalla kuin EU-sääntelijät, tai sitten tätä vastaavuutta ei tunnusteta, joko radikaaliratkaisu, tässä maassa olevat rahastot, joita on kaupallistettu tässä EUn ulkopuolisessa maassa, niitä ei silloin saa kaupallistaa Euroopassa, se on yksi hypoteesi. Ja sitten toinen hypoteesi on sanoa, että yksityissijoitukset jatkuvat näissä maissa kansallisella tasolla silloin kun se on sallittua. No sitten on vielä kolmaskin hypoteesi, eli Euroopan tasolle otettaisiin käyttää 28. yksityissijoitusjärjestelmä. Sen jäl- siellä voitaisiin noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät kaupallistamiseen silloin, kun varastot tai hallinnoitsijat eivät sijaitse EU-maassa. Eli tässä nyt vähän ajatuksen aihetta. Ja sitten voimme tehdä päätöksen tässä valiokunnassa ja omalta puoleltani tietysti olen valmis kuuntelemaan ehdotuksia. Osahan niistä on jo tullut koordinaattoreilta. No sitten tämä vivutus. Alkuperäinen kantani on se, että vivutus liittyy hallinnoitsijan päätöksiin, mutta valvontaviranomaisen on pystyttävä valvomaan niitä. Ensinnäkin kansallinen viranomainen silloin, kun tämä esite esitellään. Siinähän on asioita, joita sääntely tulee käyttää, ja sitten viranomainen voi tarkistaa, onko tämä hallinnoitsija noudattanut sääntöjä. Ja jotta voidaan välttää riskejä, joita saattaa koitua silloin, kun ylikorostetaan vivutusvaikutuksia, silloin eurooppalainen viranomainen aina, kun se katsoo, että rahoitusvakaus tai rahoitusturvallisuus on vaarassa – Silloin olisi mahdollisuus määritellä rajoittavia sääntöjä vivutukseen liittyen ja mahdollisesti liittyen johonkin hallinnoitsijaan, mikäli kielteiset hänestä tehdään kielteinen raportti kansallisen viranomaisen tasolla. No sitten on muita kysymyksiä, jotka ovat avoinna, ja kollegani puhuvat niistä, erityisesti tallettajat. Siellä pitää miettiä vastuuta. Vastuu täytyy määritellä selkeästi. Kyse ei voi olla mistään kaiken kattavasta vastuusta, vaan vastuusta, joka on määritelty selkeästi. Mutta kuitenkin täytyy välttää se, että tallettaja itse voisi päättää omasta vastuustaan siirtämällä vastuutaan jollekin alitallettajalle. Säännöt, joiden mukaan tallettajan vastuu on selkeästi määritelty, No mielestäni tässä on kaksi tapausta. Eli se maa, jossa on nämä talletukset, sillä vaaditaan, että tallettaja on samassa maassa. Tai toiseksi, jos tehdään sopimukseen liittyvä päätös, jota investoijat vastustavat, silloin voidaan käyttää näitä uudelleen näitä osakkeita. No sitten olen keskustellut monien kanssa näistä palkkioista. Niitä täytyy nyt sopeuttaa pankkien tavoin. Ja sitten tämä vivutus pitää kieltää silloin, kun se, joka yrittää käyttää tätä toimintatapaa, hänellä ei ole mitään oikeuksia näihin hyödykkeisiin tai osakkeisiin, joita hänen sitten tulee myöhemmin toimittaa muille. Jos meidän nyt täytyy muutamalla päivällä lykätä tätä, jotta meillä on muutama päivä lisää aikaa tehdä työtä, no silloin tämän päätöksen on tehtävä seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Robert. Kiitoksia. Sitten Robert Goebbels. Merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan alkuun haluan kiittää Jean-Paul Gossessia kaikesta tehdystä työstä ja siitä tavasta, jolla hän vie meidän neuvottelujamme eteenpäin varjoesittelijöiden ja esittelijän välillä. Erittäin hyvä tulos tälle valiokunnalle ja minä olen niiden joukossa, jotka uskovat, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti yhdistää suuren enemmistön näiden ehdotusten ympärille. Sillä vain jos saamme taakse suuren enemmistön, voimme myös asian esittää neuvostolle. Aivan kuten Jean Paulkin, minä olen ilahtunut siitä, että Espanjan puheenjohtajavaltio ei ole vaatinut sitä, että asia olisi käsitelty eilisessä ECOFIN kokouksessa – koska se mahdollistaa sen, että voimme neuvotella asiasta sekä komission että neuvoston kanssa. Ja se tarjoaa meille, jos sen sanoisi tämän ehdotuksen sanamuodoin, vipuvoimaa viedä näitä asioita eteenpäin. Minun mielestäni tämän hetken ehdotus Espanjan valtiota on sellainen, että on liikaa erilaisia kompromisseja niin, että kansallisvaltiot saavat liikaa valinnan vaihtoehtoja. Näissä rahoituspalveluissa me pyrimme rakentamaan niin, että uudelleen kansallistetaan jotkut näistä politiikan aloista. Minun mielestäni se on huono suunta ja parlamentin täytyy mennä toiseen suuntaan, jotta voidaan luoda todelliset sisämarkkinat myös vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Ei ole mahdollista antaa näkemystä näistä 1619 tarkistuksista, koska niitä on niin paljon. Mutta löysin mielenkiintoisen tarkistuksen 155 Wolf Klintziltä, jossa sanotaan, että tämänhetkinen direktiivi on säännöstön mukainen ja siitä on sovittu G20-kokouksessa Pittsburghissa syyskuussa 2009, jonka mukaisesti kaikkia toimijoita, markkinoita ja tuotteita on säänneltävä asianmukaisesti. Tämän tarkistuksen puolesta minä äänestän, joka on siis kollega Klintsiltä. Se kertoo oleellisen. Eli että meillä enää tällaisia varjoalueita ei pitäisi olla, ja huomioin, että hyvin monet kollegat ovat esittäneet erilaisia tarkistuksia pyytäen poikkeuksia siihen tai toiseen asiaan. Jotkut pyytävät kynnysarvoja otettavaksi käyttöön pienille rahastoille, jotta ne pääsisivät tästä valvonnasta ja säännöstelystä. Minä totean teille, että itse olen näitä tämän tyyppisiä poikkeuksia vastaan. Siitä syystä, että on väärin todeta, että, että koska olemme pieniä, niin mehän emme silloin voi olla järjestelmän riskin aiheuttajia. Noin 50 prosenttia taloudellista äh, transaktiosta sisämarkkinoilla, jota siis joka päivä tehdään, tehdään nimenomaan äh, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen toimesta. Se osoittaa, miten tärkeää tämä toimiala on. Ja minä haluan, että sitä oikealla tavalla säännellään, sillä ongelma on nimenomaan se, että myös ihan pienetkin voivat saada aikaiseksi suurta vahinkoa. Ja sitten jos tarkastellaan öljytuotteita, niin aivan pelkästään yksi kaupan kävijä, traderi eh, Nimex New Yorkista – osti tuhat barrelia öljyä, josta, hän, josta se maksoi 100 dollaria barrelilta. Tällä investoinnilla, 100 dollarin investoinnilla, 100 tuhannen dollarin investoinnilla, anteeksi, se onnistui kohdistamaan tämän toimintansa kaikkiin muihin hedge-rahastoihin, jotka sitten, joihin kohdistui tämä tällainen paineen räjähdys. Ja siitä seurauksena puolen vuoden kuluessa eh, barrelihinta nousi miltei 150 dollariin. Ja se jätti veriset jäljet jälkeensä koko maailmantalouteen. Tässä nyt pelkään täytyy nenäliina ottaa taskusta, kun joku totesi tänäkin aamuna, että hän sai tällaisen kirjeen, jossa näitä asioita pyydetään, että edustan vain tahoja, joilla on varallisuutta vain joitakin kymmeniä tuhansia puntia tai euroja tai dollareita, ja se ei voi aiheuttaa paljon vahinkoa. Vielä kerran, minä en halua suinkaan kyseenalaistaa tämän toimialan tarpeellisuutta, mutta on tärkeää, että hedge-rahastot voivat toimia solidaarisesti ja että niihin kohdistetaan samat toimenpiteet. Se koskee myös pieniä rahastoita, sillä pienetkin rahastot voivat saada aikaan suurta vahinkoa. Siitä syystä olen sitä mieltä, että suhteellisuusperiaatetta pitää soveltaa kaikkiin ja tietysti voidaan pohtia jonkunnäköisiä velvoitekevennyksiä ja jotain muutakin tietyn kynnysarvon alapuolelta. Mutta minun mielestäni meidän täytyy pitäytyä siinä, mitä Klints toteaa tässä tarkastuksestaan. Kaikki toimijat, kaikki markkinat ja kaikki tuotteet, niitä täytyy kaikkia säännellä asianmukaisesti. Uh, um, Kiitoksia. Otamme vielä varjoesittelijöitä, eli Wolf Klint seuraavaksi. Sharon. Kiitokset, Sharon. Ensinnäkin kiitoksen sana ja onnittelut Jean-Paulille, joka on tehnyt tässä herkuleen urotyön, eikä toistaiseksi ole edes epätoivoinen. Me haluamme tukea häntä mahdollisuuksien mukaan, jotta tästä tulee hyvä loppu. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän tulisi äänestää valiokunnassa ennen neuvostoa. Se on varmasti oikein, mutta en ole varma, pitäisikö siksi ajaa viitosvaihteella tai uusimmissa autoissa kuutosvaihteella. Eli jos tämä äänestys olisi nyt sitten vaikka 12. huhtikuuta pari päivää myöhemmin, jätän sen avoimeksi. Meillä pitää kuitenkin olla riittämiin aikaa sopia näistä seikoista riittämiin keskinämme. Mutta loppuäänestyksen äh, valiokunnassa on oltava ennen neuvostoa. Se on selvää, koska sinä neuvottelujen johtajana tarvitset selvän kannan, jotta neuvoston kanssa käytävissä keskusteluissa voit parhaalla mahdollisella tavalla edustaa meidän näkemystämme. On pari kohtaa, joihin pitää puuttua ja puhun niistä lyhyesti. Ensinnäkin Robert Goebbelsille siitä, mitä ehdotin tarkistuksina, en ole vetänyt mitään pois. Haluaisin kuitenkin täydentää tätä yhdeltä osin. Jos me olemme sitä mieltä sovellusalassa, Scopeissa, että jotkut fondit pitää ottaa pois, koska niitä myydään yksinomaan kansallisesti ja myös valvotaan ja säädellään kansallisesti. Minun vaatimukseni vastaa tätä tosiseikkaa, eli niitä valvotaan, ne ovat säädeltyjä, tosin eivät. Anteeksi. Okay. So. Selvä. Siis siinä mielessä pidän kiinni omasta muotoilustani, mutta se tarkoittaa myös sitä, että on jokin erityisrahasto, jota tarjoaa vain yksi taho yhdessä maassa. Mm, se voitaneen ottaa pois. Ja nyt pääsen tuohon skouppiin, siis sovellusalan. Mehän olemme keskustelleet tästä, Jean-Paul tuntee meidän näkemyksemme minä olin tarkistuksessani yksi ensimmäisessäni ehdottanut, että koko paketti lähetetään takaisin ja että saadaan erityisdirektiivi hedge-rahastoille ja toinen private equitylle. Se ei käy monista eri syistä, ei saatu siihen täällä valiokunnassa enemmistöä, mutta siitä huolimatta lähdin sitä ajamaan, koska minä yksinkertaisesti pidin sitä oikeana me teemme täällä aivan liian paljon eri rahastoja yhden direktiivin puitteissa. Olisi ollut paljon parempi, että olisi saatu Real Estate Fundsit Usageen. Eli eh, komissiossahan tämä on todettu jo keväällä 2008 mutta tätä ei tarvitse kaikkea nyt lähteä uudelleen keräämään. Olen sitä mieltä, että tosiaankin on hyviä syitä ottaa joitakin rahastoja tämän direktiivin ulkopuolelle, aina sillä edellytyksellä, että niitä myydään ja tarjotaan kansallisesti ja että ne ovat kansallisesti puhtaasti säädeltyjä ja valvottuja. Ensimmäinen kohta ja toinen kohta, erittäin tärkeä. Kolmannet maat, tämä on todellakin tärkeä kohta. Me olemme jo moneen otteeseen sanoneet, ettemme halua Euroopasta muodostuvan linnoitusta, emme halua Euroopasta myöskään vankilaa Eli eurooppalaiset sijoittajat eivät yhtäkkiä enää voisikaan investoida sellaiseen, mikä on Euroopan unionin ulkopuolella. Olen kuitenkin samaa mieltä Jean Paulin kanssa, että meidän pitäisi löytää ratkaisu, joka tietyn ylimenokauden avulla saisi ne rahastot, jotka eivät nyt ole EU-ssa osoittamaan jonkinlaista konvergenssia niin, että ne voisivat toimia myös täällä. Minusta kysymys on seuraava. Niin, ja jos käy niin, että ylimenokausi on kolme, neljä tai viisi vuotta, joka tapauksessa minun mielestäni sen jälkeen rahasto, joka on Cayman saarilta, jos se osoittaa konvergenssin, se voi hyvinkin tänne sopia. Tämä kaikki tietysti vie oman aikansa ja lisäksi olen vielä sitä mieltä, että meidän parlamenttina pitäisi muotoilla kriteereissä, jotka määräävät, onko konvergenssi olemassa että sen on tapahduttava täysin. En halua jättää tätä komission varaan. Komissio sanoo kolme vuoden päästä, paha juttu neuvoteltiin, mutta valitettavasti lopputuloksena on se, että 80 prosenttia neuvottelukumppaneista ei toivonut konvergenssia. Eli tämä meidän on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa otettava esille. En tiedä, voimmeko päästä niin pitkälle, että nämä kriteerit voidaan saada kaikki jo kattavasti tähän direktiiviin kirjattua. Vähintäänkin meidän on otettava esille oikeutemme ja neuvoston ja komission vahvistettava se, että me saamme olla mukana muotoilemassa kriteerejä. Miten kauan sitten nämä olemassa olevat kansalliset yksityiset sijoitusmuodot ovat olemassa. Jos meillä on 28 erilaista järjestelmää, niin eihän siitä mitään tule, sehän on ihan selvä. Jos neuvosto esimerkiksi pitää näistä kiinni ja neuvostossa on pari tahoa, joilla on tällainen lähtökohta. Ne sanovat, että rahasto, joka on EUn ulkopuolella ja jonka hoitaja on ulkopuolella, ei saa passia, vaikka osoittaisi konvergenssia. Jos se on yhteensopiva, voi se mielestäni passin saada, mutta jos se ei saa passia, pitää sen voida olla mahdollista yksityisen äh, varainhoidon säännön myötä toimia myös Euroopan puolella. Eli ei tämä voi olla meidän etumme mukaista, että sijoitusmahdollisuuksia etsivät eläkerahastot ja muut eivät saa tätä mahdollisuutta. Minä, en, minä joka tapauksessa haluaisin saada aikaan sen, että EUn ulkopuolella oleva rahasto, jonka hoitaja on EUssa, saa passin, kun se saavuttaa konvergenssin. Se on minun mielestäni kyllä mahdollista. Sen pitäisi olla mahdollista. No niin, ja sitten on vielä yksi, joka liittyy tuohon vipuvaikutukseen, vivutukseen. Olen itse joutunut tunnustamaan, olen aiemmin kovasti ajanut vipuvaikutuksen tai vivutuksen huomioon ottamista, mutta Ehm, vipuvaikutushan ei ole pelkästään hedgefondin, private equityin ja muiden välillä, vaan jopa yksittäisen kategorian sisällä on olemassa eroja, koska kyse on nimenomaan siitä, mihin kategoriaan investoidaan. Jotkut ovat paljon riskipitoisempia kuin toiset. Minusta me emme saa unohtaa tässä koko kysymyksessä, mikä on pankkien rooli, sillä oikeastaanhan pankit ovat se taho, joka tässä täytyy ottaa huomioon. Pankit ovat se, joka sanoo, että minä rahoitan e, tätä yksityistä pääomaa ja siihen tulee niin ja niin paljon vierasta pääomaa. Ja pankit ovat tässä olleet aikaisemmin hyvinkin äh, suurpiirteisiä. Tällä hetkellä kauppa käy vähän hinsusti, mutta jos on joku private equity-yritys, joka haluaa vaikka investoida autojen maahantuojan voidaan tarjota EBITA-lukuun nähden kuusinkertaista rahoitusta. Ja tämähän on kuin subprime-rahoitus. Sanotaan, että autosi ja talosi on 100 000 arvoinen, saatpa tästä 120 000. Eli meidän pitää pohtia, eikö pankkien säätelyssä Basel kolmosessa ja nelosessa saada mukaan jotakin, joka velvoittaa pankit luotonannossaan käyttämään järkeviä kriteerejä ja sama koskee hedge-rahastoja. Oikeastaan meidän pitää tietää, mitkä ovat hedge-rahastojen tärkeimmät dealerit, niitähän on vain 10-12 maailmassa näitä tärkeimpiä. Niiden on sanottava tarkalleen, mitä ne kenellekin antavat ja mihin tarkoitukseen. Silloin saamme avoimuutta ja voimme periaatteessa myös, no, tai me, me mutta valvojat voivat arvioida riskin ja tätä kautta mahdollisesti, jos tähän päästäisiin, pankitkin saataisiin olemaan vähän varovaisempia. Ja vielä ihan viimeinen pieni sananen. En ole sitä mieltä, että joku rahasto, olipa se hedge-rahasto, private equity tai mikä tahansa, ansaitsee minkäänlaista rangaistusta meidän puoleltamme. Se ei missään tapauksessa ole tarkoitus, mutta yksi seikka on selvä. Jos nyt spekuloidaan euroa ja Kreikkaa vastaan, ei minulla ole mitään sympatiaa, jos joku tulee hedge-rahastosta ja sanoo, että haluamme, että meitä säästetään, että voimme jäädä ulkopuolelle. Kiitos. Uh, Pascal. Kiitoksia sitten Pascal. Niin, haluaisin myöskin onnitella Gosisia siitä tavasta, jolla hän on johtanut tätä keskustelua. Minulla on paljon vähemmän kokemusta täällä parlamentissa, mutta kuitenkin minusta vaikuttaa, että meidän kannatamme hyvä, jos äänestys parlamentissa toimitettaisiin ennen neuvostoa. Eli totta kai tuen sitä, mitä Jean-Paul ehdotti. Eli että pidämme kiinni päivämäärästä, joka on huhtikuussa, oliko se 12. päivä, mikä se oli, ei, no ei sillä niin väliä. No sitten tämä rahasto, no en nyt halua käynnistää uudelleen koko keskustelua, Haluaisin vain korostaa muutamia analyysejä liittyen näihin kompromissitarkistuksiin, joita Jean-Paul on ehdottanut. Ensinnäkin vaikutusala. No pian sitten nähdään, mistä löydetään tasapaino keskenämme. Jos meidän pitäisi miettiä jonkin tyyppisiä vapautuksia liittyen esimerkiksi oikeudelliseen rakenteeseen, silloin direktiivissä pitää olla jonkinlainen muistutusjärjestelmä. Eli jos tämä rahastotyyppi muuttuu keinoksi kiertää direktiiviä, silloin jollain viranomaisella pitäisi olla mahdollisuus ottaa asia esille ja sitten tämä status pitää saada takaisin direktiivin vaikutusalaan. Ja tästä voidaan keskustella, mutta jos nyt puhutaan näistä selvittää vapautuksista, silloin pitää mielestäni toimia näin. Ja sitten näistä kynnysarvoista, no täytyy katsoa millaisia kompromisseja on saatu aikaan. Tällä hetkellä riskinä on se, että tästä jäävät kokonaan pois nämä pääomasijoitusyhtiöt. Ja Jean-Paulhan puhui näistä kynnyksistä 100 miljoonaa, 150 miljoonaa. Ja jos tähän liitteeseen, jossa puhutaan vapautuksesta, jos sille Lietan uusi vapautus pääomasijoitusyhtiöiden osalta, silloin pääomasijoitusyhtiöt jäävät pitkälti direktiivin ulkopuolelle, ja se nyt varmaan ei ollut esittelijän tarkoitus. No sitten tämä vivutus. Olen täysin samaa mieltä siitä tavasta, jolla Jean-Paul esitteli asiat alustuksessaan. Sinä et kuitenkaan puhunut näistä poikkeuksellisista olosuhteista, jotka ovat mukana kompromistarkistuksessa. Ja minä kannatan, ja vihreät kannattavat tätä, koska silloin loppu kompromissiin ei oteta mukaan näitä poikkeuksellisia olosuhteita, koska jos voidaan puuttua tähän vivutukseen ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, silloin kaikki toteavat, voivat todeta, että se on liian myöhäistä. Eli arvopaperimarkkinavalvojakomitealla pitäisi olla tämä valtuus, valtuutus muutenkin kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa. No sitten kolmannet maat. Voimme tukea kompromissia, jota esitteli ehdottaa, eli siirtymäaika ja sen jälkeen olisi jonkinlainen täysin eurooppalainen järjestelmä, mutta jotkut ehdot ovat meistä kuitenkin tärkeitä, ja komission alkuperäistä ehdotusta on vastustettu, joten meidän täytyy nähdä tämä vastustus ajatellen vastaavuuksia ja näiden vastaavuusperiaatteiden noudattamista, koska jotkut jäsenvaltiot katsovat, että komissio ei pysty varmistamaan sitä, että sääntöjä noudatetaan. Jos kompromissiin sisältää sen, että siirtymäajan jälkeen palataan tähän vastaavuusperiaatteeseen. Meidän pitää varmistaa, että toteuttaminen on todellista ja meillä on useita mahdollisuuksia. Ensinnäkin tämä vastaavuusperiaate voidaan, sitä voidaan toteuttaa vain vastavuoroisesti. Eli jos tämä periaate otetaan käyttöön markkinoilla ainoastaan siinä tapauksessa, mikä tämä komission analysoima valtio tekee samoin ja se voidaan toteuttaa kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden aikana, mutta ei kuitenkaan loputtomasti, ainakaan eikä ilman valvontaa. Ja sitten komissiolta voidaan vaatia, että se vaikka parin vuoden välein tarkastelee, että vastaavuusperiaatetta noudatetaan. Ja sitten voimme tehdä ehdotuksia, jotta voimme vastata jäsenvaltioiden huolenaiheisiin, jotka aivan perustellusti mielestäni toteavat, että emme voi yksinkertaisesti tehdä mitään paperisopimusta. No sitten me voimme ottaa mukaan toisen organismin komission rinnalle tekemään näitä vastaavuuksia. Jotkut valtiot pelkäävät, että tässä on nyt voimakasta poliittista painetta, joka kohdistuu komissioon, ja että komissio saattaa pyytää lausuntoa niin sanotusti vir- tekniseltä viranomaiselta, Eli komission on silloin voitava luottamaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojan komiteaan. Ja sitten toinen elementti, joka meistä on tärkeä, tämä vastaavuusanalyysi on tehtävä noudattaen tiettyjä kriteereitä, ei pelkästään maassa, jossa tämä hallinnoitsija sijaitsee. No, Yhdysvallathan ovat tässä tärkeässä roolissa, mutta vaan myöskin kyse on maasta, jossa nämä rahastot sijaitsevat. Tässä tuli juuri tämä Kanansaarten esimerkki esille. Sitten kompromississa on yksi merkillinen asia. Silloin kun hoitaja on EUn ulkopuolella EUssa, esimerkiksi yhdessä kuningaskunnassa, silloin komissio voi mennä tarkistamaan, että maa, missä rahasto sijaitsee, esimerkiksi Kaimansaaret, noudattaa tiettyjä sääntöjä. Mutta jos sama rahastoa hoidetaan Yhdysvalloista, tämänhetkisessä kompromissimuodossa komissio ei pyydä mitään. Eli silloin kannattaa ehkä lähteä Lontoosta New Yorkiin. Ja varmaan monet ovat kansain samaa mieltä siitä, että se nyt ei ole ihan sitä, mitä me haluamme. Eli voimme pyytää, että silloin kun hoitaja on EUn ulkopuolella, komissio tarkastelee näitä neljää kohtaa, joista Jean-Paul on maininnut mietinnössään, että ne todellakin toteutuvat tässä maassa, jossa rahasto sijaitsee. No sitten vielä pari kohtaa siirtymäajasta. Komissio on ajatellut kolmen ajan siirtymäaikaa sinä olet puhunut nyt kahdesta plus kolmesta vuodesta, eli yhteensä viidestä vuodesta. No tästä voidaan puhua, mutta vaikuttaa siltä, että poliittinen viesti, joka nyt tätä kautta voidaan, tai joka pitää lähettää tätä kautta, se ei voi olla se, että odottelemme viisi vuotta ennen kuin teemme mitään. Eli jos seuraavainen tästä, no ainakaan kahden ensimmäisen vuoden aikana ei tapahdu mitään, ja sitten ei myöskään tapahdu mitään sen jälkeen, kunnes tämä viisi vuotta on kulunut, ja sitten olemme taas umpikujassa, Tällä näinhän käy, jos tilanteet muuttuvat nopeasti ja sitten ei ole voitettu mitään, paitsi että olemme vain <coughs> kovasti jälkeen. No sitten kun on tämä siirtymäaika, meillä pitää olla sääntöjä ja meidän pitää varmistaa, että siirtymäaika todellakin alkaa ja että komission analyysi ja vähittäinen muutos alkaa toteutua heti alusta pitäen. Muuten tämä ongelma vain siirretään tulevaisuuteen eikä sitä ratkaista ollenkaan. No sitten tämä aktiivinen ja passiivinen markkinointi, se on tärkeä seikka. Minusta tuntuu, että tässä kompromississa, jota ehdotat, siinä on kohta, jolla voidaan ratkaista tämä ongelma. Se liittyy investoijiin. Eli jos tätä rahastoa hoidetaan EUn ulkopuolelta ja se sijaitsee EUn ulkopuolella ja komissio katsoo, että mitään vastaavuutta ei ole, silloin on kohta, jossa sanotaan, että investoijalla ei ole enää mahdollisuutta investoida tämän tyyppisiin rahastoihin. Tämä on mielestäni tärkeä kohta, joka on pidettävä tässä loppu, lopullisessa kompromississa, koska muuten me avaamme mahdollisuuden sille, että voi tehdä mitä haluaa direktiivin puitteissa. Ja sitten jos jätetään investoille mahdollisuus Euroopassa noudattaa tätä passiivista markkinointia ja ostaa rahastoja, joita hallinnoidaan vaikka Yhdysvalloista, silloin me taas rankaisemme ystäviemme Lontoossa enemmän – kuin olemme ratkoneet näitä eurooppalaisten markkinoiden ongelmia. No vielä olisi sanottava, mutta tarvitsee päättää tähän. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Syed. Kiitoksia sitten Syed. Assuming you want to come in then. Siis jos haluat käyttää puheenvuoron. Very much, Madam Chairman, and I would also like to join in. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, onnitella ja arvostaa tätä Jean-Paulin tähän mennessä tekemää työtä. Varsinkin kun on hyvin lyhyessä ajassa pyrkinyt saman aikaiseksi kompromissiperiaatteita ja mahdollisia tarkistuksia, joista voimme keskustella. Minun mielestäni se, että ne on tehty näin nopeasti, kun on pitänyt lukea nämä 1619 tarkistusta läpi, niin osoittaa, että henkilö on todella pätevä. Ja minäkin toivon, että jonain päivänä tähän itsekin kykenisin. Mielenkiintoista tässä ensimmäisessä varjoesittelyiden kokouksessamme maanantaina – ja erinomaisella illallisella sen jälkeen oli se, että arvostimme eri kantoja. Jos katsotaan niitä näkemyksiä, joita tässä valiokunnassa on, niin täällä on kaksi ääripäätä ja sitten täytyy löytää kompromissi niiden välille. Yksi ääripäistä tai yksi muuttoista on se, että meidän pitäisi olla samankaltainen järjestelmä kuin Singaporessa tai Yhdysvalloissa, kun katsotaan rekisteröintiä ja tiedotusta ja riskinottoa. Tämä on siis se kanta, joka minulla aiemmin oli ollut, mutta ymmärtääkseni kaikki nyt olemme hieman muuttaneet näkökantojamme. Toinen ääripää sitten on taas tämä protektionistinen lähestymistapa, että kielletään EU, ulkopuoliset rahastot tuhotaan Caymansaarten talous, 50 prosenttia siitähän koostuu tästä, ja että ne ovat eurooppalaisia, mutta minusta meidän täytyy tähän juuri puuttua. Näkemykset siitä, että eläkerahastot sijoittavat valtavat määrät rahaa hedge-rahastoihin, itse asiassa se prosenttiosuus on aika pieni, jotta markkinoille sitten saataisiin absoluuttinen tuotto aikaiseksi. Ymmärrän tietysti eron vähittäissijoittajan tai piensijoittajan ja tällaisen äh, ammattimaisen sijoittajan välillä. Lisäksi meillä on näkemys siitä, että Cayman saaret onkin se pikku, suuri elefantti huoneessa. Cayman saaret vastasi suoraan riskiä. Itse asiassa Cayman saarilla on paljon hienostuneempi äh, rahoitussäännöstä käytössään kuin monilla EU-mailla. Ja toinen asia on sitten, että erotellaan veroparatiisi veroneutraaliudesta. Ja mielenkiintoista on nyt tarkastella sitten tätä vastaavuusperiaatetta. Minusta komissiolla on aivan liikaa valtaa edelleenkin ja minusta meidän tulisi tarkastella yksityiskohtaisemmin tiettyjä ähm, ehdotuksia tässä suhteessa. Komissio todennäköisesti haluaisi äh, lisätä säännöstä. En usko, että Yhdysvallat siihen suostuu. Yhdysvallat keskittyy ehkä enemmän marginaaliongelmiin. Ja ymmärrän, että me tarvitsemme EU-varojenhoitajat, EU-sijoitusrahastot ja niin edelleen. Mutta kompromissina tästä, tästä brändikysymyksestä, niin varmaan voitaisiin löytää jonkunnäköinen kompromissi. Ja sitten sellainen perustavaltoinen kysymys, jota toivon, että voisimme tarkastella, on se, että jos meillä on rahasto tai rahastohoitaja, joka ei vastaa näitä vaadittuja kriteereitä, niin silloin kun meillä on yksityiset sijoitusjärjestelyt käytössä, niin ne, niiden mahdollistettaisiin jatkuvan, mutta samalla annettaisiin mahdollisuus myös viranomaisilla raportoida tästä asiasta Euroopan arvopaperimarkkinan valvojien komitealle. Ja sitten voidaan keskustella tietysti siitä, että halutaanko syrjällään tavalla tiettyjä tapauksia silloin, kun ne ovat Cayman saarella tai muualla. Ja tietysti olen Wolfin kanssa samaa mieltä, kun puhutaan soveltamisalasta, minusta sitäkin tulee katsoa. Olen pikemminkin äh, Wolfin kannalla kuin äh, Robertin kannalla. Lisäksi minusta tätä lyhyeksi myyntiä tulisi käsitellä horisontaalisesti. Meidän tulisi ymmärtää, mitä eri tyyppejä niitä on sitä tulisi ymmärtää tässä ja sitä tulisi käsittää, käsitellä horisontaalisesti. Arvioin, arvostan myös esittelijän näkemystä, joka koskee vivutusta. Sitä tulisi tarkastella tapauskohtaisesti, katsoa eri tuloluokkia, jättää toimivaltaisille viranomaisille tämä päätös, jotta ne voisivat auttaa näitä toimivaltaisia viranomaisia – Siis voisitko vähän hidastaa? Sorry, I will slow down. I was trying to rush. So I will, maybe you should give me five more minutes. Um. <laughs> Yritin kiirehtiä, anteeksi, niin ehkäpä saan viisi minuuttia lisäaikaa, kiitoksia. Niin viimeinen kohta koskee palkkioita. Me arvostamme, ja on hyvä, että me näytämme tämän arvostuksen, kun palkkiot on eroteltu hoitajien ja pankkien välillä. Se on tärkeää. Mehän olemme kovin huolissamme tapauksista, joissa pankkijohtajille annettiin palkkioita myös silloin, kun tulokset olivat heikkoja. Palkkion rakenteet ovat tietysti rahastohoidossa aivan erilaiset ja minusta se, mitä esittelijä tässä kohdassa on tehnyt, on hyvä. Meillä on nämä kaksi ääripäätä ja meillä on tilaa kompromissille ja olen varma, että edustaja Gozes on juuri se mies, jonka avulla me pääsemme kompromissiin. Sticking with the shadows next. Kiitoksia. Sitten seuraava varjoesittelijä Klut. Ja, danke. Niin, kiitos. Niin. Tässä kiitettiin jo tästä suuresta työstä, se on ilmaistu jo useampaan otteeseen, mutta minä haluan ainakin yhtyä näihin kiitoksiin tehdystä suuresta työstä. Tässä on muutama yksittäinen kohta, jotka minun mielestäni pitää ottaa esille. Tarkistusten joukossa oli moniakin tarkistuksia, joissa pyrittiin ehdottamaan, että ei olisi kyse pelkästään näistä rahastonhoitajista, vaan rahastoista itsestäänkin ei pelkästään AIFMstä, vaan myös AIFstä. Haluaisin mielelläni tähän kommentin, miten suhtaudut tähän ja mitä aiot tästä saada aikaan. Toinen kysymys koskee pieniä rahastoja. Tunnen tuon argumentin, kollega Klints, hän otti sen esille jo aiemmin ja vielä äskenkin. Eli kysymys kuuluu, onko tämä järkevää? Minusta tämä argumentti niiltä, jotka tämän ovat esittäneet, ainakin Saksan liittotasavallan puolelta. Sieltähän sanotaan, että e, pitää saada liittotasavallan tasolla, eli kansallisvaltion tasolla huomattava sääntely aikaan. Argumentti on sinällään ihan järkevä, mutta nyt voidaan tietysti kysyä, jos kerran kansallisvaltion tasolla tarvitaan vielä kerran säätelyä, eikö se ole kaksinkertaista? Eikö olisi järkevää saada saman tien aikaan hyvä sääntely Euroopan tasolla? Ei tarvittaisi kaksinaista järjestelmää, siinä minun kysymykseni siis. Mutta niin, No, okei. Joka tapauksessa tässä olisi päällekkäisyyttä. Kysymykseni kuuluu, onko se tarpeen ja järkevä. Se on siis kysymys. Toinen kohta, jonka sanoin jo jokunen aika sitten, että vasemmisto, GUE, vaatii, että hedge-rahastot ja private equity-rahastot, pääomasijoitusrahastot kiellettäisiin. Haluaisin tässä yhteydessä vielä tukea sitä, mitä te sanoitte, herra Klintz. Te totesitte juuri, että pankeilla on tässä oma tietty roolinsa. No nythän ainakin Saksan liittotasavallassa on olemassa monia eri ihmisiä, jotka ovat julkisessa keskustelussa ottaneet viime aikoina esille sen, että mahdollisesti tässä joudutaan rakentamaan korkeampi muuri tai rajalinja pankkien ja rahastojen välille, että, että liikepankkipuoli ja investointipankkipuoli on erotettava toisistaan voimakkaammin. Miten ikinä se sitten halutaankin tehdä, siitä on olemassa moninaisia ehdotuksia. Jos se olisi mahdollista, olisi se minusta äärimmäisen tervetullutta, että tässä mielessä jonkinlaista säätelyä voitaisiin saada aikaan, kuten on ilmaistu tämä on hyvin jännittävä ainakin näin lähtökohtaisesti. Sitten äh, eläkeläisten suojelu, voin vain todeta, että amerikkalaisten kokemukset tämän kriisin aikana ovat osoittaneet, miten nopeasti eläkevakuutukset voivat haihtua ilmaan ja ihmiset jäädä tilanteeseen, jossa heillä ei ole eläkettä. On itsestään selvää, että tämä on estettävä, tällaista ei voi tehdä. Ei tällaista voida olettaa ihmisiltä, jotka ovat työskennelleet koko ikänsä, että yhtäkkiä se, mitä he ovat odottaneet, minkä varaan he ovat rakentaneet, onkin yhdellä iskulla pois. Sitten palkkioista voin vain korostaa sitä, mitä sanoin jo aiemmin. On oltava selvää, että e, tietty sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tunne ei saa tulla täysin rikotuksi. Ja vielä viimeinen huomio. On joitakin tarkistuksia, joista haluan vielä muistuttaa, koska minusta on tärkeää, että ne pyrkivät siihen, että yrityksen osa ostettaessa mm, jonkun rahaston taholta työntekijöille on tiedotettava, on siis tiedotusvelvollisuus, se on äärimmäisen tärkeää, se ei saa unohtua. Nämä ovat ne kaikkein keskeisimmät seikat, jotka äh, Jean-Paul on kompromissitarkistuksissaan ottanut esille, mutta näin ammattiyhdistyspuolelta koen velvoitteekseni, että tätä aspektia ei pidä unohtaa. On saatava aikaan selkeä sääntely sille, että työntekijöillä on oikeus kuulla, jos rahastot investoivat tiettyihin yrityksiin. Kiitos siinä kaikki, mitä minulla oli sanottava. Uh, thank you. Now we're moving on. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Heidän täytyy puhua hiukan lyhyemmin kuin varjoesittelijöiden. Ensin Astrid Lulling. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt sanoa muutaman sanan tästä mietinnöstä ja tilanteesta, jossa nyt olemme. Sitä voidaan tarkastella kahdella tavalla. Voimme tietysti olla huolissamme tästä mietinnöstä, joka ei povaa mitään hyvää. Ja siinä todetaan, että neuvosto ei saa aikaan sopimusta ennen pitkiä, pitkällisiä neuvotteluita. Ja voidaan katsoa, että parlamentin ei pidä asettaa rimaa liian korkealle, koska meidän täytyy saada aikaan sopimusajat ei saavat viivystyä liian pitkään. No sitten se, että neuvosto ei saa aikaan tyydyttävää tulosta, koska tässä nyt on liikaa etuja pelissä ja se sitten taas saastuttaa tämän keskustelun. Ja sitten meidän työmme monimutkaistuu täällä parlamentissa ja parlamentti on kuitenkin tärkeässä roolissa. Ainoastaan me voimme saada aikaan tuloksen kohtuullisessa ajassa ja me voimme saada aikaan johdonmukaisen ja tyydyttävän ratkaisun. Mielestäni tämä valiokunta myöskin hyötyy siitä, että löydämme kompromisseja, jotka menevät tähän suuntaan. No sitten näiden kompromissien sisältö. Nämä ovat tulosta ensimmäisistä neuvotteluista – No, olisi ollut hyvä, että olisi muutama lyhyt huomio. No ensinnäkin tämä soveltamisala. No, on hyvä mielestäni, että me kohdistumme, kohdistamme huomioon nyt sisämarkkinoiden sirpaloitumista vastaan. Ja nyt olen vähän samalla linjalla kuin vasemmisto, koska ei voida sääntelystä sulkea pois rahastoja, joita on kaupallistettu ainoastaan kaupall- kansallisella tasolla. Kaikki rahastot, kansalliset, ylikansalliset, on pantava samaan koriin. No sitten tämä kynnysarvo. No tästä nyt ei ole mitään hakattu kiveen. Ja nyt kun kuulin Goebbelsin puhuvan, minusta vaikuttaa, että kannatan juuri tätä lähestymistapaa. Suhteellisuusperiaate on ihan hyvä muistaa. Ja se, että tästä puuttuu kynnysarvo, on minusta ihan loogista. Kaikkia rahastoja on säädeltävä ja valvottava niiden luonteen mukaan, mutta valvonnan pitää olla suhteellista. Eli sen jälkeen kun kuulin myöskin esittelijää, uskon, että näiden ongelmien osalta löydämme kohtuullisen ratkaisun. No nyt sitten sitten mitä tulee näihin vaihtoehtoisiin rahastoihin. No, ongelma nyt ei vielä ole ratkaistu tyydyttävällä tavalla. Jos me nyt lähdemme tähän vastaavuusjärjestelmän suuntaan, no meidän pitää olla erittäin valppaina, kun mietimme pelisääntöjä, joita haluamme sitten määritellä. Jotkut sanat vähän rauhoittivat minua, joita nyt kuulin tästä aiheesta. Ja viime viikolla näin lobbareita, jotka tulivat Kaiman saarilta. Ja he sanoivat minulle, että heidän standardinsa ovat kaikkein korkeimpien joukossa maailmassa. Ja he sanoivat, no ehkä se pitää paikkansa, ja siinä tapauksessa ei ole mitään ongelmia, ja sanoinkin heille, silloinhan te voitte noudat, täytetään nämä eurooppalaiset säännöt, ja he saivat minun vakuuttaneeksi yhdestä asiasta, Eli heidän täytyy etukäteen tietää nämä eurooppalaiset standardit, joita me aiomme vaatia heiltä. Minusta se on ihan perusteltua. Eli meidän täytyy heti alusta pitäen täsmällisesti määritellä nämä pelisäännöt, kuten sanoitte. Ja meidän ei pidä odotella, että aika kuluu ennen kuin sitten mietimme, mitkä ovat näitä mahdollisia vastaavuuksia. Tämä on mielestäni tärkeää koska kolmansien maiden on saatava tietää etukäteen, mitä me odotamme täsmällisesti ottaen heiltä. No sitten vielä tämä kansallinen yksityissijoitusjärjestelmä. No tietysti nämä termit tässä keskustelussa ovat hiukan erilaisia, mutta uskon, että tässäkin saamme aikaan kohtuullisen ratkaisun. Täytyy muistaa, että tämä vastaavuusjärjestelmä, tämä eurooppalainen passi ja niin edelleen, se tuskin menee läpi neuvostossa ja meidän täytyy miettiä vähän vähemmän kunnianhimoista monimutkaisempaa järjestelmää. Ja tästä odottelen vielä selkeää vastausta. No sitten vielä tallettajista. Minähän olen todennut, että meidän pitää määritellä pankkien ja talettajien vastuualueita silloin, kun sattuu tiettyjä ikäviä tapahtumia, mutta ei pidä kuitenkaan mennä liian pitkälle. Ja olisi hyödytöntä, jos nämä säilyttäjät ovat vastuussa toiminnasta, jota he pystyvät valvomaan. Eli tässäkin asiassa varmaan olemme samalla aallonpituudella. Ja nyt kun olen nähnyt näitä kompromisseja, meidän pitää vähän muokata uudelleen näitä kysymyksiä, jotta voimme taata varojen turvan ja taata näiden uusien järjestelmien yhteensopivuus. Eli voin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen siihen, miten tämä asia on kehittynyt. Ja haluan kiittää Jean-Paulia. En nyt halua antaa hänelle liikaa onnitteluita, koska se ehkä tulkittaisiin väärällä tavalla. Kiitos. Thank you very much. I'll read out. Kiitoksia. Ja puhu, seuraavat puhujat ovat vielä listalla, niin tiedätte kuinka paljon vielä on puhuja se on puolen tunnin aikana. No, Gunnar Hockmark, Olle Schmidt, Olle Ludvigsen, uh, Annika Jury, Udo Bullman, Corinne Wertman Cool, myself, the commission if they're extremely lucky, uh, and then uh, the rapporteur. Komissio, komissiolla on tuuri ja sitten vielä esittelijä. Eli Peter, ole hyvä. Kiitokset ja kiitos jälleen Jean-Paulille työstä, hyvästä työstä tähän asti. Ennen kaikkea sovellusalan suhteen Jean-Paul. Tämä oli todella hyödyllistä, mitä teit. Mielestäni ei pitäisi sulkea pois, vaan sisällyttää. Tällainen kummallinen suhtautuminen, että rahaston koon vuoksi jollakin ei ole väliä. Vähän outoa. Me kuulimme pankkien kohdalla, että koolla on väliä pienet ja suuret voivat epäonnistua. Rahastojen kohdalla koitetaan hoitaa tämä kuntoon. Olet ihan oikeassa ja aivan oikeassa myös kun puhut suhteellisuudesta. Mielestäni se on perustavanlaatuinen seikka. Olen ihan samaa mieltä tavattuani joitakin ranskalaisia vakuutustahoja. Äh, olen ihan vakuuttunut siitä, että kun lakeja äh, sovelletaan ja tehdään, pitää huolehtia siitä, että niitä sovelletaan kunnolla, jotta voidaan reagoida perustavanlaatuisesti, kuten odotetaan. Se on ihan yksinkertainen seikka, joka pitää pitää ratkaista ja olen samaa mieltä äh, kanssasi tästä asiasta mietinnössäsi. Kolmansista maista säilytystahoina ja vakuutuksista lyhyesti, niin siis, ja tuosta lyhytmyynnistä. Kaikkea oikeastaan on jo käsitelty kaikki on tärkeää. Viime iltana tapasin aurinkopaneelituottajia, tekniikan ähm, asiantuntijan englantilaisen Carlisleista Amerikkaan lähteneen. Hän sai 500 miljoonaa dollaria yrityksensä, joka tekee aurinkopaneeleja 500 miljoonaa, noin vaan, no ehkä ihan noin vaan, mutta tarpeeksi noin vaan, jotta minä olin aika vaikuttunut asiasta. Ja hän sanoi, että Eurooppa itse asiassa on tämän alan johtaja. Ennen kaikkea Saksa on tehnyt asiassa paljon, yhdistynyt kuningaskunta ja muut. Ja tämän itse asian investoinnit tapahtuvat amerikkalaisten puolelta Amerikassa, koska siellä on helpointa saada pääomaa. Meidän on aika tärkeää muistaa, että itse asiassa meidän tulevaisuutemme on riippuvainen siitä, että suuri osa tästä yksityisen tahon pääomasta tulee meille, koska sitä on helppo saada markkinoilta ihmisille, jotka sitä tarvitsevat, ja on helppoa niin monella tapaa tehdä kaikenlaista tällä rahalla muualla maailmassa, jos me emme hoida sitä Euroopassa. Joten kyseessä on tasapainottelua monella tapaa. Ei ole kyse siitä, että ajetaan kapitalismia sinällään johonkin nurkkaan ja sanotaan, että sinä et toimi Euroopassa. Sanon tämän S- ja D-ryhmän jäsenenä. Tiedän, että olet varsin pragmaattinen ihminen, henkinen ja siksi on huolehdittava siitä, että tämä henki säilyy. Mutta täytyy sanoa, että kolmannen maan kyky osallistua tähän vastaisuudessa on asia, josta olen varsin huolissani kolme viiden vuoden aikajanalla, jos ajatellaan yhtäläisyyttä ja yhtäarvoisuutta. Me emme lähde tässä sanomaan, että kiellämme Forexin tai kiellämme sen ja tämän tahon osallistumisen, koska olemme jo löytäneet riittävän tason markkinoillamme. Me odotamme tulosta, katsomme mitä on olemassa muualla maailmassa. Kuten Strauss Kahn sanoi tänä aamuna, pitäisi olla kansainväliset, globaalit standardit, ei pelkästään EU-standardeja. Pitää siis olla hyvin varovainen. Se, mitä tällä tarkoitetaan, on se, että liikutaan yhdessä, ei ehkä vahvimmin konvergenssia ajaen, vaan pohditaan sitä, miten sijoittajia suojellaan, miten tarkoin valvotaan näissä eri järjestelmissä. Pitää olla aika huolellinen tällaisen ekvivalenssin kanssa, muutoin me vain kiellämme ammattisijoittajat ulkopuolelta. Eli bye bye 500 miljoonaa aurinkopaneeleille. Se olisi minun arvaukseni asiassa. No sitten näistä säilytyspaikoista. Onnistuin pääsemään eh, Luxembu- en onnistunut pääsemään Luxemburgin pankkiirien tarjoumuksille tässä eräänä iltana. Varmasti missasin paljon, mutta minua kuitenkin tulee mieleen ne monet sijoittajat, jotka menettivät 1,6 miljardia euroa omia rahojaan prosessissa, jossa sijoituspaikat ja rahastonhoitajat kykenivät elämään rinnakkain ja täytyy pohtia, meillä oli kuitenkin sääntelyprosessi ja silti he kykenivät tekemään tämän, vaikka on olemassa parhaat käytänteet muualla. Jos me uskomme, että se on riittävä sijoittajasuoja, meidän on erotettava rahaston hoitajat sijoituspaikasta. Se on hyvin perustavanlaatuista yksi yhteen sääntö. Me emme voi antaa tällaisen bisneksen jatkua. Ja Jean-Paul, ikävää, ette ottanut tätä mukaan. Sinä sanot, että haluat suojella sijoittajia, mutta entäs kaikki ne ranskalaiset sijoittajat, jotka menettivät Mayoffissa? Unkarissa. Mitä tämän suhteen voidaan tehdä? Aika vahvaa puhetta minulta, mutta jos otat tämän huomioon, niin kompromisseja tulee täältä kyllä, koska mielestäni tämä on tärkeä seikka. Sitten tuo lyhyt, lyhyeksi myynti. Olen samaa mieltä siitä, että tämän pitäisi olla horisontaalinen juttu, koska olen huolissani tästä sinun määritelmästäsi, mikä tahansa väärinkäyttävä transaktio. Jos se on väärinkäyttävä ja manipuloiva, sen pitäisi olla markkinoiden väärinkäyttödirektiivin puolella, pitäisi olla johdonmukainen tässä lähestymistavassa. Jos ottaisit tämän huomioon, se olisi hyvä juttu. Kiitoksia. Kiitoksia. Mielestäni äh, tässä on kaksi lähtökohtaa tällä keskustelulla, josta yksi on se, että meidän pitäisi kaikkien kiittää jean ja Sitä on toistettu täällä paljon, mutta sitä on tärkeää myös korostaa, mitä enemmän näitä tarkistuksia katsoo. Saattaa olla, että saat Nobelin palkinnon, jos tämän kaiken viet läpi. Valtava määrä työtä on tehty. Toinen asia on se, että meidän täytyy ensinnäkin varmistaa se, että se mitä täällä tehdään edesauttaa Euroopan rahoitusmarkkinoita. Se on yhdenmukaista sen kanssa, mitä meillä on tuossa 2020 toimintaohjelmassamme. Sillä välillä kun kuuntelen keskustelua ja puhutaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoista, niin puhutaan mukaan jostain huonosta, tätä täytyy valvoa. Meidän täytyy varmistautua siitä, että ne voivat tarjota uusia investointeja ja työpaikkoja. Se tasapaino tässä täytyy saada aikaiseksi. Lisäksi minusta on hyvä se, mitä täällä on kirjoitettu näistä teollisista holdingyhtiöistä. Ja eh, direktiivissä tulisi alusta lähtien eh, selventää sitä, että yritykset, joilla on teollisia investointeja eivät kuulu tämän säännöstelyn puoleen. Toiseksi, kun puhutaan kolmansista maista, niin esittelijä on sanonut, että hän aikoo työstää edelleen tätä tässä suhteessa ehdotettua kompromissia. Ja minusta on tärkeää, että meillä on tällainen yhteinen nimittäjä ja emme sano, että yhdessä asian tai Yhdysvaltojen kanssa – olemme määräävässä asemassa tai vaadimme niitä seuraamaan Euroopan viitottamaan tietä. Meillä on tietyt säännöt, jotka koskevat verojakavaa ja niin edelleen. Sillä riippumatta siitä, mitä mieltä olemme, erittäin suuri osa rahoitusmarkkinoista maailmassa on EUn ulkopuolella. Emmekä voi hyötyä niistä, jos me jos ajamme itsemme tämän ulkopuolelle, vaan meillä pitää olla sellaiset säännökset, että voimme tässä toimia oikealla tavalla ja meidän täytyy täällä parlamentissa myöskin olla mukana edesauttamassa tätä prosessia ja varmistamassa avoimuus. Palaan vielä tähän kynnyskeskusteluun ja suhteellisuuteen. Kompromissiehdotushan nyt on kompromissi näiden kahden välillä, mikä on viisasta. Sillä tavalla me voimme nimenomaan selventää sitä, millä tavalla meidän tulee sopeutua suhteellisuuteen, mutta sitten uskoakseni äh, kynnystasoa pitäisi äh, sopeuttaa sen mukaan, missä järjestelmän riskejä nähdään. Silloin saattaa olla, että pitää nostaa näitä kynnyksiä. Ehkä seuraavan viikon aikana voimme tästä keskustella. Oops, thank you. Uh, Olli Schmidt. Kiitoksia, Olli Schmidt. About the Nobel Kiitoksia tästä Nobel-palkinnosta, en ole niin varma, mutta ehkä voitte antaa jonkun vuoden meppipalkinnon. No, minä haluaisin onnitella sinua. Sinä olet tehnyt valtavan hienoa työtä. Ja osa parlamentin toimintaa on se, että tehdään kompromisseja nöyrästi ja ystävällisesti. Ja sinä olet saanut kaikki saman pöydän äänen. Jotkut asiat menetään, jotkut voitetaan ja sinä olet erittäin hyvä, aivan loistava. No sitten Strauss-Kahn totesi, että ei pidä keskittyä ainoastaan sääntelyyn, vaan pitää myöskin keskittyä valvontaan. Se on tärkeintä. Jotkut teistä katsovat, että voimme säännellä lähes kaikkea. No, minä en ajattele näin. Olen samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla tasapainoista sääntelyä, totta kai, mutta myöskin voidaan siteerata Barnieria komissiolle, josta hän sanoi, että tänään, että muistakaa, että vipurahastot eivät aiheuttaneet tätä kriisiä. Ja siksi meidän täytyisi miettiä myöskin sitä. Ai, mitä sanoit, Robert? Niin, siis totta kai voimme keskustella. Mutta joillain aloilla jotkut teistä katsovat, että komissio haluaa säännellä kaikkea, mutta hän tosiaan teki tällaisen huomion. Muistutin vain siitä. Sitten lyhyitä huomioita. Kolmansien maiden kysymys on tärkeä. Se on jo todettu, en nyt enää toista sitä. Mutta mielestäni joulukuun kompromissi Ruotsin puheenjohtajuuskaudella oli aika hyvä. Ymmärrän, että se vaihe nyt on jo takana, eli voin hyväksyä joitain niistä asioista, joista Klins puhui. Ja Wolf voisi ehkä sanoa, että se, että nämä tarkistukset hylättiin, hän ei olisi sitä ehdottanut, vaan minä ja Wolf olimme siinä yhdessä mukana, mutta hän nyt unohti sen. No minä olen nöyrä mies, eli ei se nyt niin haittaa. Sitten tämä lyhyeksi myynti. Siinäkin tänä aamuna oli erinomaista keskustelua kuuntelimme Dragia, Strauskania. He, heiltä kysyttiin, katsokaa nyt tätä kreikkaa, kieltäkää se. Ja tuo, he sanovat, että kuunnelkaa. Meillä pitää olla kunnollista keskustelua. Ja että tähän liittyy monenlaisia seuraamuksia. Ja totta kai tässä pitää edetä horisontaalisesti. Meillä on lyhyeksi myyntiä minun maassani, eikä siellä nyt niin huonosti pärjätä. Ja siitä pidettiin kiinni myöskin myrskyn aikana No, mielestäni me emme nyt pärjää niin huonosti. Varmaan tämä voidaan ratkaista ihan omenkin päin, mutta kuitenkin tämä tulee olla horisontaalista. Ja sitten lopuksi sanoisin, että olen saanut muutaman kommentin joltakulta, joka on seurannut tätä valiokuntaa pitkään. Itse aloitin tänä vuonna 1999 ja jotkut, jotka yrittävät vaikuttaa meihin. Olen tuntenut heidät vuosikausia. Tämä mies totesi, että kerran tai jonain joskus valiokunnassanne ajateltiin ja te ajattelitte, että rahoitusala on arvokas osa eurooppalaisia markkinoita. Ja jos se, mitä täällä tehdään, onko sekin arvokas osa rahoitusalaa? No, meidän pitää ainakin kuulla näitä argumentteja, mutta Gosestihan toimitte näin ja minä luotan teihin. Kiitos. Kiitoksia sitten Ludvigsen. Jaha. Tack för ordet. Kiitoksia, kiitoksia puheenvuorosta. Haluan muistuttaa tästä aivan selvästä asiasta, että se, että neuvostot käsittelee tätä asiaa, niin me täällä parlamentissa, meillä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus viedä eteenpäin tätä asiaa. Jos me rakentavalla tavalla teemme nyt kompromisseja kohti hyvää lopputulosta, niin se on hyvä. Ei pelkästään siitä syystä, että tämä on tärkeä äh, asetus, joka käsittelee vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, vaan että se on tärkeä myös meidän suhteessamme neuvostoon. Lisäksi haluan korostaa sitä, että minun mielestäni tässä kompromississa on tiettyjä myönteisiä aspekteja suhde kolmansiin maihin näyttää siltä, että tässä löydetään hyväksyttävä ratkaisu lähiaikana. Meidän pitää olla siirtymäkausi, muutama vuoden siirtymäkausi, sitten sellainen järjestelmä, passijärjestelmä, jossa kolmansien maiden rahastojen tuleminen Euroopan unionin markkinoille hyväksytään. Selkeät kriteerit sen suhteen, mitä kolmansia maita pidetään verrannollisina ja hyväksyttävinä. Samoin myönteinen, joustava yhteistyöhalukas, näiden kriteereiden täyttäminen. Tämän tyyppisten ratkaisujen avulla voimme välttää sen, että me turhaan rakennamme muureja ympärille. Me, meidän ei kannata rakentaa mitään eurooppalaista linnoitusta. Samalla tämä ratkaisu vastaisi aika pitkälti vastaavaa yhdysvaltalaista ratkaisua ja siinäkin on tietyt etunsa. Lisäksi kun katsotaan tiedotusvelvoitosta yksityispääomarahastoissa, niin se vaikuttaa siinäkin olevan hyvä ratkaisu. Tärkeää on myös huomioida se, että työntekijät näissä yrityksissä saavat tietoa siinä, että voivat aktiivisesti ottaa osaa yhtiön kehittämiseen. Lisäksi on tärkeää se, että näillä yrityksillä on sama tiedonantovelvollisuus kuin yrityksellä on toiset omistajat. Siinä mielessä lainsäädäntö tässä on hyvä. Valvonnan tavoitteena pitää olla se, että tiedonantovelvollisuutta lisätään kaikkein korkeammalle tasolla, ei pelkästään harmonisoidulle minimitasolle. Yhteenvetona haluaisin todeta, että vaikuttaa siltä, että näin voidaan päästä järkevän hyvään ratkaisuun. Ja kaikkihan tietävät, että pääoma ja pääoman saanti on tärkeää myös silloin, kun puhutaan työllistämismahdollisuuksista ja työpaikan saannista tulevaisuudessa. Kiitoksia. Annika, jury. Sitten Annika. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, úrnak Minä haluaisin kiittää loistavaa erinomaista työtä, jota esittelijänne Gozes on tehnyt. Ja haluaisin todeta olevani optimistinen sen suhteen, että kynnykset saataisiin takaisin. Ne olivat komission ensimmäisessä ehdotuksessa ja nyt kompromissitarkistusten myötä uskon kynnysten jälleen palaavan. Tässä keskustelussa olemme kuulleet jo monta argumenttia kynnyksiä vastaan, mutta haluan kiinnittää huomionne niiden tarpeeseen. Ensinnäkin sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö on yksi seikka, jos ei haluta säännellä kaikkia rahastoja, niin jopa keskisuuret rahastot siirtyvät kolmansiin maihin hallintotaakan vuoksi ja tuon rahaston tuotteet löytävät jotenkin tiensä takaisin Euroopan markkinoille passiivisen markkinoinnin kautta. Me olemme sitoutuneet, mikä kävi aika selväksi tämän päivän keskustelussa. Me olemme aika sitoutuneet auttamaan pienempiä toimijoita taloudessamme. Me emme halua lisätä byrokraattista taakkaa, joka niihin kohdistuu. Toinen argumentti puolestaan on se, että jos nämä rahastot lähtevät EU-sta, jää meidän budjetteihimme aukko. En usko, että meillä on siihen nyt varaa. Kiitoksia. Thank you very much, Udo. Kiitoksia sitten Udo. Ja, viele Dinge sind gesagt. Ich weiß nicht, ob der Rat... Kiitoksia. En nyt tiedä, halusiko neuvosto tehdä palveluksen Jean-Paulille, kun se päätti, teki tämän päätöksen, mutta näin se kuitenkin teki. Olivat motit sitten mitä, mitä hyviä, mitä hyvänsä. No, Jean-Paulin avustuksella me voimme nyt olla sitten kuskinpukilla ja me voimme hoitaa tätä lainsäädäntöä. Ja kaikki kollegat ovat olleet hyvin asiantuntijoita tuntevia ja argumentoineet hyvin. Ja tietysti sanottiin, että oli Schmidt esimerkiksi aamulla totesi, että vipurahastot eivät aiheuttaneet alun perin tätä talouskriisiä, mutta niiden roolia ei myöskään pidä vähätellä. Jos rahastoja ei säännellä, jos niissä ei ole mitään poliittisia puitteita, joihin ne asetetaan, silloin me vain pahenamme tilannetta hallitsemattomassa tilanteessa, koska teemme sitten juuri niin. Jos meillä ei ole yhteisvastuuta näissä kysymyksissä, silloin voidaan todeta, että minun mielestäni, hyvät kollegat, me voimme säätää lakeja. No, totta kai me voimme säätää lakeja, ei sitä tarvitse pyydellä anteeksi. Sehän on meidän tehtävämme täällä, siksi meidät on valittu tänne. Meidän pitää olla rohkeita. Ja mielestäni meidän pitää nyt tarttua tähän asiaan. Ja Jean-Paul on tehnyt hyvää työtä ja ottanut merkittäviä askelia eteenpäin. Henkilökohtaisesti haluan kiinnittää huomiota tähän kolmansien valtioiden sääntelyyn ja sitten miettiä, onko riittävästi harmonisoineet esimerkiksi näitä verokysymyksiä. Mehän aina painotimme tätä aikaisemmin. Jos verotusta ei yhtenäistetä kolmansien maiden suhteen, no korostaisin nyt vielä sitä, että toisin kuin Wolf Klintz katsoisin, että mitä tulee näihin vivutusrajoihin, no mielestäni meidän ei nyt pidä olla liian löysiä. Tämä vipuvaikutus ja sen rajoittaminen on tärkeä aihe, mutta tässä nyt ei ole kysymys kuitenkaan itsesääntelystä. Emme myöskään sanoa autoilijoille, että teidän pitää itse määritellä tämä nopeusrajoitus. Eihän tällaista voida hyväksyä, ja siihen on hyvät syyt. Ja samalla tavalla tässä lainsäädännössä meidän pitää toimia samalla tavalla. Tämä koskee myöskin pääomasijoitusyhtiöitä. Ja meidän täytyy myöskin muistaa työnantajien tilanne. Klutihan korosti juuri tätä kysymystä. Ja samaan aikaan täytyy todeta, että tässä halutaan rajoittaa vipuvaikutusta, ja mielestäni se on ihan pakollinen asia, joka pitää ottaa myöskin tulevaisuudessa huomioon, kun teemme kompromisseja. Sitten tässä keskustelussa aamulla puhuttiin myöskin sitä, että rahastot ovat noin puolet lyhyen aikavälin transaktioista. Ja siitä syystä meidän täytyy käsitellä näitä rahastokysymyksiä. Ja tässä emme voi tehdä kompromisseja. Ja jäsenvaltiot ja neuvosto ovat jo aika käsitelleet näitä asioita, joten meidän pitää nyt olla riittävästi rohkeutta säännellä näitä kysymyksiä. Uh, Mrs. Fortman Yes, uh, thank you very much. Suuret kiitokset. Niin, aika kummallinen tilanne. Kiitokset Gordon Brownin pelolle uh, tulevien vaalien alla nyt Euroopan parlamentti Jean-Paul Gauzesin johdolla onkin asiassa johtavassa asemassa ja pitää hyödyntää tätä mahdollisuutta ja äänestää huhtikuussa. Se tarkoittaa sitä, että meidän on vähän nopeutettava tätä, mutta kun katson, missä nyt mennään, eiköhän se ole mahdollista. Haluaisin kiittää Jean-Paulia hyvästä työstä ja haluaisin kommentoida joitakin näistä aiheista, jotta saatte vähän lisää suuntaa kompromissitarkistusten viimeistelyn sovellusalasta. Minusta tässä mennään oikeaan suuntaan. Olkoonkin, että yksityiskohdissa tarvitaan enemmän selkeyttä sen suhteen, mikä on mukana ja mikä jää ulkopuolelle. Sitä on vielä työstettävä ja joillakin alueilla on suhteellisuuden osalta tehtävä töitä. Se on vietävä pidemmälle esimerkiksi yritykset, jotka poistuvat markkinoilta, niiden on edelleen täytettävä avoimuusdirektiivin artiklan 30 vaatimukset. Se on aika mahdotonta, aika konkreettinen aihe. Ehkä voidaan pohtia sen poistamista. Ja sitten myös kolmansien maiden aihe. Tämä on tärkeää ja haluaisin korostaa jälleen kerran sitä, että pidämme avoimena ammattisijoittajien mahdollisuudet meidän eläkerahastoissamme investoida vaihtoehtoisiin rahastoihin, joiden kotipaikka on kolmansissa maissa, koska minkäänlainen rajoitus ennen kaikkea kun on kyse pääomasijoitusrahastoista, jotka ovat suljettuja, eivätkä myöskään oikeastaan tarpeen, koska tuskin nämä rahastot mitään systeemistä riskiä muodostavat, niin sitten vielä arvioinnista voin olla täysin samaa mieltä valitsemanne ja ehdottamanne kompromissilinjan kanssa. Ja sitten vivuttamisesta. Suunta on oikea, mutta tarvitsemme ehkä enemmän joustavuutta riskien arvioinnissa ja haluaisin kiinnittää huomionne neuvoston ehdotuksen. Siinä kansalliset valvojat saavat avainaseman määriteltäessä vivuttamisen rajat, maksimit, kun arvioidaan ennen kaikkea näiden erityisten rahastojen riskiprofiilia. Eli neuvoston ehdotusta kyllä teille suositan tältä osin. Sitten sijoituspaikoista, sijoitusyhtiöistä. Teidän kompromisseissanne ehdotatte rahoituslaitoksia ja investointiyrityksiä sijoitustahoiksi, mutta on olemassa muitakin sijoitustahoja, esimerkiksi Alankomaissa – meillä on oikeudellinen yksikkö tai taho, joka on oikeastaan rinnastettava, eikä pidä sulkea tällaisia direktiivissä pois. Tälläkin kentällä pyytäisin teitä ottamaan tämän huomioon. Tässä minun huomioni tällä hetkellä. Haluaisin kovasti toivoa teille onnea ja menestystä ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä ja onnistunutta äänestystä huhtikuussa. Kiitoksia. Thank you. And, Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä minä parlamentin puolelta. No valtaosa asioista on nyt tullut jo sanottua. Olen aina katsonut, että tarkoituksena oli tehdä enemmän kuin ainoastaan puuttua niihin asioihin, jotka liittyvät järjestelmän riskeihin. Se nyt oli aina tarkoituksena, eli se, että tämä vaikutusala on suurempi kuin se ei oikeastaan koske minua. Mielestäni tämä nyt aina oli tarkoitus edellisellä lainsäädäntökaudella. Sitten kolmansista maista. No ehkä vielä haluaisin, että kohtelu olisi parempaa, kun on yksi osapuoli EU-ssa, oli sitten rahasto tai rahaston hoitaja, koska siinä vaiheessa on jonkinlaista valvontaa ja tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ja erityisesti olen huolissani tapauksesta, jossa on EUn rahaston hoitaja ja sitten estetään sijoittaminen joihinkin ihan hyviin rahastoihin, joita niin kuin ehkä haluttaisiin tehdä. Ja ensimmäisessä keskustelussa tästä aiheesta mainitsin, että entä sitten alikehittyneet tai kehittyvät maat, joissa ei ole minkäänlaista vastaavuutta – mutta siellä saattaa kuitenkin olla joitain asioita, joihin haluaisitte sijoittaa. Eli olen huolissani siitä, että me sulje nyt tätä ovea, ja vaikuttaa siltä, että jos tämä hoitaja on EUn alueella, silloin EUn valvojat voivat tarkastella tilannetta ja saada jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka laaja ja monipuolinen tällaiset kolmansien maiden investoinnit ovat. Eli mielestäni se olisi hyvä ottaa huomioon. Ja sitten ehkä voidaan puhua myöskin toiseen suuntaan. Sitten vastuu. No, tämä poikkeuksen olosuhde on minusta aika hankala käsite, koska tällainen, tällaisen tulee aina silloin tällöin eteen, mutta ei näitä nyt jatkuvasti yleismaailmasta voida käyttää EU-säitä poikkeuksellisia olosuhteita. Ei voida sanoa, että tallettaja on aina vastuussa, mikäli on jokin asia, joka on täysin heidän valvontansa ulkopuolella. Sitähän tässä tarkoitetaan, ja me tiedämme, että me tarkoitamme tätä. Mutta meillä on pikkuisen ongelmia välittää tämä viesti sellaisella kielellä, joka olisi siis sopivaa. Eli meidän täytyy kiinnittää nyt tähän huomiota. Minusta oli hyvä se ajatus, että voisi delegoida ja sitten laatia jonkinlainen sopimus, josta käy ilmi, kuka on vastuussa. No en ollut, en ollut ajatellut, että tämä jatkuisi jat, koko ajan, että olisi jonkinlainen loppumaton ketju, eikä koskaan sitten tiedä, kuka on sitten se viimeinen vastuullinen henkilö. Mutta ehkä voisi olla mahdollista harjoittaa jonkinlaista sopimusvalvontaa, ja sitä minä ainakin kannattaisin, jos nyt löydämme oikeanlaisen sanamuodon. No sitten vivutuksesta. Uuduhan sanoi, että se nyt ei liity itsesääntelyyn ja olen samaa mieltä, mutta nythän puhutaan siitä, että kyse olisi asiasta, joka otetaan valvonnan piiriin. Ja tässä on tilaa sekä EUlle että kansalliselle valvonnalle. Ja laajasti ottaen odottaisin, että EUn tasolla – tällaisia uusia valvontaviranomaisia olisi ja niiltä saataisiin suuntavivoja sen suhteen, milloin kansalliset valvojat puuttuvat asioihin. Eli kyseessä ei todellakaan ole mikään itsesääntelyn ala, mutta tämä ala on niin monimuotoinen, joten on mahdollista, että kaikki asiat voitaisiin lyödä heti lukkoon. Ja varmasti kumpikin osapuoli oli tässä jollain tavalla mukana. No en nyt taida tällä hetkellä puhua tästä tämän pidempään, koska valtaosa asioista on tosiaan tullut jo sanottua, mutta olen samaa mieltä muiden kanssa siitä, että asiassa on edestytty pitkälle. Ja no minä ja sinä olemme olleet tässä tilanteessa aikaisemminkin, kuten sanoit, maksupalveludirektiivin osalta. Silloin me olimme paljon neuvostoa edellä, ja se nyt varmaan oli oikeastaan ihan hyvä juttu meidän kannaltamme. Ja olen sanonut kaikille, että parlamentti ratkaisee tämän, joten todellakin toivon, että näin tulee käymään. No meillä on nyt kolme neljä minuuttia jäljellä. Jean-Paul, haluatko sinä vielä kuulla komission, jäsen, komission edustajaa vai haluatko käyttää itse puheenvuoron? No, Ei, haluaisin oikeastaan vain kiittää kaikkia näistä kohteliaisuuksista, mutta turha tässä niitä on vielä nyt esittää. Katsotaan nyt ihan loppuun asti, että olenko kaikki kiitokset ansainnut. Ja ensimmäisen kokouksemme aikana varjostelujen kanssa asiat kehittyivät, esitettiin tiettyjä kommentteja ja monet asiat ovat nyt avoimina. Me jatkamme työtämme ja kuten totesitte, hyvä puheenjohtaja, niin parlamentti voi tässä saada paljon hyvää aikaiseksi. Right, thank you very much. Uh... No niin, kiitoksia. No, kokous taisi sitten päättyä tähän. Lähes täsmälleen oikeaan aikaan. Kiitoksia.